Okay, ladies and gentlemen. No niin, arvon kollegat. Voimmeko nyt jatkaa työskentelyämme? Seuraavana lähdemme käsittelemään ilmailun turvamaksuja. Esittelijänä kollega Leichtfried – Käymme tästä keskustelua. Kollega Leichtfried, olkaapas hyvä. Vielen Dank, Herr, Herr Präsident. Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisat kollegat. Tässä mietinnössä lainsäädäntöehdotuksessa on kyse asiasta, joka vaikuttaa ensisilmäykseltä varsin yksinkertaiselta. Tässä on pääasiallisesti kyse siitä, että eh, ilmailun turvallisuuden kustannukset ovat nousseet valtaisasti viime vuosina ja että nämä kustannukset ovat yksi niistä harvoista kustannusosuuksista äh, lentoliikenteessä, jota ei ole säännelty Euroopan tasolla. Ja tässä äh, syntyy äh, tilanteita, jotka ovat oikeastaan kaikkien osapuolten haitaksi sekä kuluttajien että lentoliikenteen lentoliikenneyritysten että lentokenttien. Komissio on tehnyt ehdotuksen, jonka tarkoituksena on luoda oikeudenmukaiset olosuhteet. Se oli hyvin kunnianhimoinen ehdotus. Se sisältää neljä periaatetta. Ensinnäkin syrjinnänvastaisuus, Toiseksi konsultaatiomahdollisuudet, kun määritellään kustannuksia ja oikeuskeinot ja sitten kustannusten avoimuut näiden turvamaksujen suhteen. Tämä on periaate, johon jota voidaan tukea. Minun mielestäni se on perusteltu, mutta ongelma piilee yksityiskohdissa, kuten usein lainsäädännössä. Ja erityisesti liittyen siihen, miten tämä rahoitus pitäisi luoda, koska Euroopassa on hyvin paljon erilaisia lähestymistapoja tähän kysymykseen. On esitettävä itselleen kysymys ja minä, hyvät kollegat, esittin teille työasiakirjan, jossa nämä kysymykset on kirjattuna. On esitettävä itselleen kysymys, kenen kuuluu rahoittaa turvallisuus loppujen lopuksi. Ja on erilaisia lähestymistapoja. On niitä, jotka sanovat, että turvallisuuden takaaminen on valtion klassinen tehtävä. Valtion tehtävä on taata kansalaisten turvallisuus. Se on valtion ydin tehtäviin kuuluva asia ja siksi valtion on siitä maksettava. Toinen lähestymistapa on se, että ei olla näin yksipuolisia lento liikenteen alalla, et, eli että siellä on ennemminkin se periaate, että käyttäjä maksaa, eli niiden ihmisten on maksettava, jotka lentoliikennettä käyttävät. Ja sitten on seka lähestymistapoja, e, osittainen maksu on myöskin mahdollinen. Toinen kysymys on se, miten määritellään turvaa eh, toimenpiteiden taso, mikä on perusteltua ja mikä ei ole perusteltua, eh, mihin asti menee, voidaan mennä periaatteella eh, kuluttaja maksaa. No, Periaatteessa meillä on eurooppalaisia sääntöjä ja eurooppalaisten sääntöjen puitteissa on löydettävä yleinen ratkaisu. Jos yksittäiset jäsenvaltiot ovat sitä mieltä, että niiden turvatason täytyy olla korkeampi ja sehän on jokaisen jäsenvaltion itse päätettävissä, niin sitten jäsenvaltion on myös maksettava tästä korkeammasta turvatasosta. Täytyy katsoa, voidaanko tällainen mahdollisuus sallia. Sitten on kolmaskin vaihtoehto tätä lainsäädäntöehdotusta varten, nimittäin että ettei laisinkaan käsitellä sitä, kuka maksaa turvallisuudesta, vaan että varmistetaan ainoastaan, että kaikille osapuolille on oikeudenmukaiset olosuhteet olemassa. Ja neljäs kysymys, josta on keskusteltava, on se, että eikö lentoliikenteen turvallisuutta Euroopan tasolla, joka perustuu eurooppalaisiin standardeihin, eikö silloin, jos ole eurooppalaisia sääntöjä, jotka synnyttävät kustannuksia. Pitäisi myös olla eurooppalaisia määrärahoja näiden kustannusten kattamiseksi. Tässä ovat ne kysymykset, joihin meidän on löydettävä vastaukset. Minä en halua vielä kertoa ö, omaa kantaani näihin kysymyksiin, koska haluaisin ensin kuulla, mikä on kollegoiden näkökulma asioihin kollegoiden näkökulma eri ryhmistä ja pyytäisin kollegoita kertomaan erityisesti, mikä on heidän mielipiteensä siitä, miten nämä asiat tulisi rahoittaa. Ja meidän tulisi pohtia tätä, koska tilanne on se, että mahdollisesti muutetaan asetusta liittyen nesteiden kuljetukseen, että otetaan käyttöön uudenlaisia turvalaitteita Euroopan lentokentille ja nämä laitteet saattavat maksaa jopa 200 000, vähintään 200 000 euroa kappaleelta enemmänkin ja meidän on katsottava, miten tämä kaikki voidaan rahoittaa. Tämä on yksi niistä asioista, joka meidän on otettava huomioon. Lisäksi Minun mielestäni tässä direktiivissä ei ole riittävästi käsitelty äm, kuluttajan suojakysymyksiä. Sitä voi, näkökohtaa voitaisiin hiukan parantaa, ja tehdä tarkistuksia sen suhteen. Toiseksi ä, äh, turvallisuus turvamaksujen määritelmä, sitäkin voitaisiin hiukan tarkentaa. Näistä asioista voitaisiin keskustella, mutta nämä eivät ole periaatekysymyksiä. Periaatekysymys on se, miten tämä tulisi rahoittaa ja pitäisikö rahoittaa rahoituksesta päättää tässä mietinnössä vai ei. Ja sitten meidän pitäisi sopia tietyistä periaatteista. Meidän pitäisi löytää malli, jonkinlainen säännöstö, joka ottaa erityisesti muutamat asiat huomioon. Ensinnäkin Euroopassa on jo olemassa hyvin toimivia malleja. Ne toimivat ähm, melkeinpä kaikkien osapuolten suureksi tyydytykseksi. Eivät ehkä ole täydellisiä, mutta suureksi tyydytyksi. Ja minun mielestäni sellaiset mallit, jotka toimivat, niiden pitäisi, niitä pitäisi pystyä jatkamaan myöskin uuden lainsäädännön puitteissa. Toiseksi me emme saa, emmekä myöskään voikaan ottaa jäsenvaltiota pois sitä vastuuta päättää siitä, mikä turvallisuusnäkö näkökohdista on tarpeen ja mikä ei. Eli jäsenvaltiot itse voivat päättää, tulevaisuudessakin turvallisuuden tasostaan, sitä emme voi rajoittaa, mutta me voimme päättää siitä, miten se rahoitetaan. Se on meidän tehtävämme. Ja kolmanneksi, tällä alalla on hyvin paljon minun mielestäni perusteettomia, osittain perusteltuja kehityssuuntaukset, jotka menevät väärään suuntaan. Ja meidän täytyy varmistaa, että innovaatiot turvallisuuden alalla eh, eivät aiheuta sitä, että on maksettava enemmän, koska käytetään uudempaa teknologiaa, on korkeintaan maksettava enemmän, koska eh, joku teknologia on kalliimpaa. Kaikki kaikki sellainen, joka voisi nopeuttaa menettelyjä ja tehdä niistä edullisempia, niin sitä meidän olisi tuettava. Toivottavasti tästä keskustelusta tulee jännittävä ja mielenkiintoinen. Kiitoksia. Thank you, Mr. Leichfried. Kiitoksia, kollega Leichtfried. Aloitetaanpa ryhmien osalta EPPllä ja kollegassa Saada. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. E, chciałbym podziękować na wstępie e, panu reporterowi za wykonaną pracę. Z uwagą przeczytałem przygotowany. Kiitoksia. Haluaisin kiittää kollega Leistfriedia hänen tekemästään työstä. Työstä olen käynyt tarkkaan läpi tämän tekstin. Siitä löytyy paljon mielenkiintoisia ehdotuksia ja olen tullut vakuuttuneeksi siitä, että minun on laadittava erinäisiä ehdotuksia siihen liittyen, mitä vielä voitaisiin tehdä tekstin parantamiseksi. Mielessäni kävi tietenkin turvallisuusaspekti marraskuun hyökkäysten jälkeen, niin Tämä on varmaan tärkeää myöskin matkustajille. Se on kriittisempi seikka kuin matkustusmukavuus. Niin, mitä kollega juuri äsken totesi. Tärkein kysymys liittyy rahoitukseen. Valiokunta on esittänyt neljä ehdotusta ja parhaimpana pidetään sitä, jonka mukaan meidän pitäisi laatia puitteet, joiden asettamissa rajoissa nämä maksut lyödään lukkoon. Kun katsotaan komission ehdotusta, niin siinähän sanotaan, että valtio vastaa turvallisuudesta ja sen myöskin rahoittaa nämä turvatoimenpiteet eräässä kohdassa todetaan, että komissio ei jatka asian käsittelyä, vaikkakin tämä valtion rahoitusaspekti onkin saanut tuulta purjeisiin ja tiedän, että matkustajat maksavat ensinnäkin verot mutta koska he eivät lennä, niin he eivät käytä lentokoneita, niin heidän ei pitäisi myöskään maksaa siitä, eli tuplamaksua ei pitäisi vaatia. Eli yhtäältä lentomatkustajat maksavat lentomaksun, lentolipun hinnan ja sitten myöskin vielä tämän turvamaksun, eli kaksinkertaisen maksun. Eli hehän loppujen lopuksi viulut maksavat, mutta kun katsotaan näitä matkustajia ja sitten verrataan heitä autoilla matkustaviin, tässä tapauksessahan valtio vastaa turvallisuudesta tieliikenteen saralla siis. Eli ne, jotka käyttävät eri liikennemuotoja kuin lentoliikennettä, niin eivät joudu maksamaan mitään ylimääräistä. Valtio tarjoaa tällaisia niin sanottuja turvapalveluita. Ja valtio varmistaa, ettei maahan pääse vaarallisia henkilöitä vaarallisin aineen, jotka saattaisivat aiheuttaa ongelmia. Enkä nyt ymmärrä, miksi lentomatkustajia tulisi syrjiä Eli että heidän pitäisi maksaa kahteen otteeseen. Ensinnäkin maksamalla veron ja sitten vielä tällaisen maksun, joka lisättäisiin siis lentolipun hintaan. Ymmärrän toki, mitä komissio ajaa takaa, eli että neuvosto voisi hylätä tämän tyyppisen ehdotuksen. Ja olisinkin valmis tukemaan sekajärjestelmän hyväksymistä, eli osaa maksusta tulee valtion maksettavaksi ja osasta vastaavat sitten lentokentät ja lentoyhtiöt. Mutta meidän täytyy muistaa, että loppujen lopuksihan matkustajat kantavat koko vastuun, eli nämä maksut lankeavat heille. Ja mitä tulee kolmanteen ehdotukseen, niin esittelijähän ehdottaa, että rahoituskysymystä ei käsiteltäisiin laisinkaan. Tämä kyllä palaa bumerangina pöydälle, mikäli emme sitä tänään käsittele. Jossain vaiheessa siihen on kuitenkin puututtava. Ja se jos mikä on ongelma. Enkä nyt tiedä, millä tavalla määritellään se osuus, josta valtio vastaisi. Ylipäätään kustannusten laskeminen on aika hankala prosessi. Ja koska tämä on niin hankala prosessi ja prosessin rahoittaminen on niin uuvuttava, että kustannuksia on nostettava tai maksuja on nostettava entisestään. Ja sitten vielä toteaisin, että jos lentoyhtiöt vaativat tämän tyyppisiä maksuja, tietenkin viranomaiset, joita on, tai yksiköt, jotka on vielä perustettava, joutuvat valvomaan tätä toimintaa, niin heräsipä vain sellainen kysymys, että mitäköhän lentokentät tulevat tekemään. Kilpailun hengessä lentokentät saattavat lähteä vähentämään näitä maksuja. Ja se taas tarkoittaa sitä, että he vähättelevät matkustajien turvallisuuden merkitystä. Tai sitten maksut kohoavat taivaisiin, mikäli he eivät joudu pelkäämään kasvavaa kilpailua. Näin he pyrkivät kompensoimaan niitä negatiivisia vaikutuksia, jotka kriisi on tuonut mukanaan. Ja haluaisin esittää komissiolle yhden kysymyksen, jos sallitte. Ja kysymys kuuluu, miten komissio aikoo toimia, jotta nämä kustannukset olisivat avoimia? Toivottavasti voitte antaa minulle vastauksen tähän kysymykseen. ryhmäni edustajana toivon voivani seurata tarkkaavaisena tätä keskustelua ja kantaa korteni kekoon. Kiitoksia. Kiitoksia. Minulle syntyy sellainen déjà vu-tunne, että olisin kuullut tämän aikaisin niin sanot, kirjoitettuna. Kollega Alkatrui. Kiitoksia herra puheenjohtaja, kiitokset esittelijälle tästä ehdotuksesta ja tekstistä. Siinä todellakin osutan naulan kantaan. Niin kuin puheenjohtajakin sanoi, tämä ei ole uusi asia. Vuoden 2001 asetusta 2320, sitä on käsitelty sen ensimmäisestä päivästä lähtien. Ja me olemme keskustelleet myöskin turvallisuustoimenpiteiden rahoituksesta. Emme onnistuneet aikanaan tässä toiminnassa ja siksi pyysimmekin, että komissio mahdollisimman nopeasti esitti, esittäisi oman ehdotuksensa ja näin kävi. Ja nyt on saatu uusi asetus, joka korvaa tämän entisen asetuksen, eli tämä uusi on 300 08. Ja sitä voidaan pitää eräänlaisena kompromissina. Ja nyt me joudumme sitten katsomaan uutta ehdotusta. Mielestäni tässä on kaksi tärkeää asiaa, jotka täytyy pitää mielessä. Yhtäältä avoimuus. Avoimuudella tarkoitan sitä, että asianosaiset tietävät, mistä on kyse, erityisesti teollisuus ja toisaalta tietenkin myös kuluttajat. Eli kuluttajien pitää tietää, mistä he maksavat. Ja että perittyä maksua käytetään todellakin näiden turvallisuustoimenpiteiden rahoittamiseen. Tämä, jos mikä, kuuluu avoimuusperiaatteeseen. Eli ettei näitä kerättyjä maksuja kerätä uusien rakennusten rakentamiseen tai muuhun. Meidän täytyisi löytää siis avoimuutta edistävä järjestelmä – ja että todellakin tiedotetaan kansalaisia ja toimijoita. Sitten toinen aspekti on tämä rahoituspuoli, eli kuka maksaa syntyvät kustannukset. Täällä parlamentissa olemme aina olleet sitä mieltä, että meidän täytyy pitää erillä yhtäältä turvatoimenpiteet, eli toimenpiteet, joihin ryhdytään. Eurooppalaisella tasolla asiantuntijaraatihan nämä ehdottaa. Toisaalta taas nämä lisätoimenpiteet ja määräykset, joista sovitaan kansallisella tasolla, eli nämä ylimääräiset turvatoimenpiteet, oli miten oli, meidän pitää löytää tällainen sekarahoitusjärjestelmä, eli matkustajat, valtio ja myöskin yritykset vastaavat kustannusten maksamisesta. Tämä voidaan hoitaa myöskin jäsenvaltiokohtaisesti edellyttäen, että järjestelmä on avoin, eli että kaikki tietävät, kuka maksaa maksut. Näiden lisätoimenpiteiden rahoitus, eli näiden eurooppalaisten toimenpiteiden lisäksi käyttöön otettavat kansalliset turvatoimenpiteet, niiden pitää tietenkin, niiden avulla pyritään tietenkin takaamaan turvallisuus, vaikka eurooppalaisin toimenpiteen se pitäisi olla muutenkin jo taattuna. Jäsenvaltiolla on siis velvoite ottaa suurempi vastuu itselleen ja siinä tapauksessa tietenkin jäsenvaltioiden pitäisi myöskin maksaa viulut. Kaikki eivät tietenkään tätä voi hyväksyä, mutta minä uskon, että meidän tulisi kehittää sellainen järjestelmä, että ne, jotka vastaavat näistä turvatoimenpiteistä myöskin miettivät sitä, että minkälaisia vaikutuksia näillä toimenpiteillä on, ja ettei synny sellaista tilanne, että lisätään turvatoimenpiteitä toimenpiteiden päälle, niin kuin kollega Lightfried sanoi, että on syntynyt tällainen vaikutelma, että kustannukset vain kasvavat kasvamistaan tiedämme, että turvatoimenpiteiden kustannusosuus on kasvanut 5-8 prosentista 35 prosenttiin ja nyt meidän pitää vain varmistaa, että kaikki tietävät, mistä nämä kustannukset ovat syntyneet. Ja tämä edellyttää avoimuutta ja meidän täytyy katsoa, millä tavalla nämä toimenpiteet vaikuttavat ja kuka ne maksaa. Sitten viimeisin kysymys, yhteisön rahoitus, onko se tarpeen? Niin kuin nestekeskustelun yhteydessä sanottiin, niin Ehkä tässä kaivataan tällaisia mm, projekteja. En tiedä, voitaisiinko yhteisön kassasta lähteä investoimaan tämän tyyppisiin toimenpiteisiin, mutta sitten kun seuraavan kerran lähdetään rahoituskehyksiä muuttamaan, niin ehkäpä silloin raha on enemmän käytettävissä ja silloin voisimme lähteä myöskin tälle tielle, mutta se, että Eurooppa maksaa kaiken muiden projektien kustannuksella, niin tuskinpa menee läpi. Kiitoksia. Thank you. For the Aldi, Mrs. Kiitoksia kollega Hennes Plasart Alden puolesta. Hyvä. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Niin, minullekin on syntynyt tällainen déjà vu-tunne. Muistan kyllä, kuinka aikanaan keskusteltiin asetuksen 2320 muuttamisesta. On valitettavaa kyllä, että taas käymme tätä samaa keskustelua. On tietenkin selvää, että on tärkeää, että lentokenttiä kuluttajia tiedotetaan ja että millä tavalla nämä kustannukset tai miten ne ovat syntyneet. Me tarvitsemme avoimuutta, mutta tietenkin turvatoimenpiteiden pitää olla oikeassa suhteessa näihin syntyviin kustannuksiin ja myöskin tuloksiin. Eli esimerkiksi kun puhutaan näistä nesteistä, niin kaiken pitää olla suhteellista. Eli ettei ammuta ettei tässä ihan yli. Ja olen pitkälti samaa mieltä myöskin kollegani kanssa, joka äsken käytti puheenvuoroa. Esittelijä on laatinut erinomaisen tekstin ja hän viittaa täällä siihen, että meidän täytyy pohtia siitä, että kuka maksaa ja milloin ja mitä. Komission ehdotusta katsottaessa täytyy todeta, että jäsenvaltiot tämän maksaisivat. Mutta niin kuin sanottu, omalle, omasta ryhmästäni, oman ryhmäni puolesta voin sanoa, että tämä ei ole kovinkaan selkeä lähestymistapa. Niin kuin sanoin, että jos periaatteet ovat selkeät, eli että avoimuus on selkeä, niin se on ihan hyvä asia, mutta me tiedämme, että vaikutukset voivat olla huomattavat, erityisesti jos joku jäsenvaltio joutuu maksamaan näitä maksuja ja toiset taas eivät. Eli meidän täytyisi varmistaa myöskin tällainen mm, tasaväkiset markkinat, eli yhtäläiset toimintamahdollisuudet pitää taata. Sitä, ei, sitä periaatetta ei tulisi soveltaa soveltaen. No niin, eli on erittäin tärkeää, että meidän pitäisi päättää, että kuka maksaa milloin ja mitä – minä en voi hyväksyä yhteisön rahoitusta, siis kaikkien maksujen osalta valitettavasti sellaista, kuin yhteisön oma raha ei ole olemassa. Kaikki rahat tulevat jäsenvaltiotasolta ja meidän täytyy vain löytää se oikea kaava, eli miten lasketaan tämä, yh- tämä kansallisen rahoituksen osuus, jotta voidaan varmistaa, että jäsenvaltioiden välilläkään ei tämä kilpailuasetelma pääse vääristymään. Kiitoksia. Kiitoksia kollega Foster ECRn puolesta. arvoisa puhemies Kiitoksia Haluaisin kiittää herra leichtfriedia siitä tavasta, jolla hän on käynyt keskustelua varjoesittelijöiden kanssa tästä mietinnöstä. 2320 alkuperäisenä esittelinä tämä on vähän niin kuin äh, déjà vu, mutta jos palataan vähän siihen, mitä tapahtui 11. syyskuuta tapahtumien jälkeen, niin ainoa ensimmäinen asia, joka täällä tuotiin esiin, oli se, että ei se ollut se, että jäsenvaltiot maksaisivat turvallisuudesta. Se, mitä silloin sanottiin, ja komission se tuki, eikä sitä pidetty valtion apuna. Ja myös tämä valiokunta tuki sitä, että 11. syyskuuta tapahtumien jälkeen. Ylimääräiset kustannukset, jotka syntyivät teollisuudelle ja kuluttajille, olivat aivan valtavat. Loppujen lopuksi kuluttaja maksaa, koska kaikki kustannukset palaavat kuluttajille ja teollisuus maksaa. Mutta siitä huolimatta me täällä valiokunnassa olimme sitä mieltä, että koska tämä uhka on valtioon kohdistuva uhka, kun on kyse terrorismista, ei se ole lentoyhtiöön kohdistuva uhka, se, on ainoastaan väline. Uhka kohdistuu valtioon, niin olimme sitä mieltä, että valtiolla oli mm, velvollisuus avustaa näissä kasvavissa kustannuksissa, ei siis maksaa kaikkea. Tästä alun perin keskusteltiin. Me silloin sovimme tästä aikanaan. Me tiesimme, että tämä on hyvin vaikea toteuttaa, koska me emme pyytäneet, että komissio tai Euroopan unioni maksaisi tämän. Ja e, komissio ei itse asiassa tehnyt tätä päätöstä. Me olemme olleet eri mieltä useista asioista, mutta tämä ei ollut sellainen. Eikä e, e, tämän parlamentinkaan jäsenet vastustaneet sitä, vaan neuvosto vastusti. Ja jäsenvaltiot loppujen lopuksi eivät halua laisinkaan maksaa mitään näistä kustannuksista, jotka olemme kaikki synnyttäneet. Tämä on status quo ja me emme voineet eh, niitä siihen pakottaa ja puheenjohtaja tämän tietää ja myös muut, jotka täällä olivat silloin. Joten tässä tilanteessa nyt olemme. Se ei estä meitä ottamasta tätä asiaa esille ja sano, Ah, että tähän liittyy suurta oikeud- epäoikeudenmukaisuutta. Ja sanoa, että kuluttaja loppujen lopuksi tässä maksaa nyt suurimman osan näistä kustannuksista ja sitten katsoa, mihin pääsemme eh, siitä. Tämä on hiukan eri argumentti kuin se, mitä tässä ähm, Lightfriedin mietinnössä sanotaan. Tietenkin nämä Lightfriedin mietintö on lähtenyt lentokenttämaksudirektiivistä ja minä äh, en ollut siinä mukana, koska en ole ollut tällä viimeiseen viiteen vuoteen, ähm, vaikka olenkin hiukan perillä asioista ja olen ollut kiinnostunut näistä asioista. Mutta tässä pitää hiukan katsoa, että mistä tässä on oikein kysymys. Tätä ei voitu ottaa mukaan lentokentämaksuihin, koska turvamaksut ovat hiukan monimutkaisemmat. Ja meillä on vieläkin ongelmia tämän asian suhteen, koska meidän on todellakin yritettävä käyttää kevyttä kättä tässä. Me 11. syyskuuta jälkeen pyysimme komissiota kysymään jäsenvaltiolta, miten yksittäiset jäsenvaltiot mm, hoitavat turvamaksut? Onko jäsenvaltioita, jotka maksavat osan niistä, onko jäsenvaltiot, jotka maksavat mitään. Nyt meillä on 27 jäsenvaltiota, jotka maksavat asiat, hoitavat asiat täysin eri tavoin. On joitakin jäsenvaltioita, jotka maksavat esimerkiksi poliisikustannuksista lentokentillä. Toiset jäsenvaltiot, kuten yhdistynyt kuningaskunta, ei maksa mutta me emme voi mennä taaksepäin. Olemme nyt tässä tilanteessa ja nyt on kyse avoimuudesta ja läpinäkyvyydestä. Miten käsittelemme sitä tilannetta, mikä meillä nyt on? Meillä on suurta erimielisyyttä useiden elinten kanssa. Suurimmassa osassa tapauksia lentoyhtiöt ja lentokenttäviranomaiset tapaavat hyvin usein, vuosittain, useamminkin, ja pääsevät yhteisymmärryksiin näistä maksuista. He eivät tee siitä suurta numeroa, ja se toimii oikein hyvin, mutta me tiedämme kummatkin, että on myös tapauksia, jossa ei päästä yhteisymmärrykseen valtaisia ristiriitoja, koska lentoyhtiöt sanovat, että joudumme maksamaan liikaa ja lentokentät sanovat, että ette maksaa riittävästi. Ja minun mielestäni meidän pitäisi olla tässä nyt näiden, ei pitäisi olla tässä nyt näiden elinten välinen erotuomari, vaikka niistä pidänkin mutta se ei ole meidän tehtävämme. Me tarvitsemme kansalliset eh, ilmailuviranomaiset. Näillä ilmailuviranomaisilla on olemassa jo elimiä, joilla katsotaan, miten eh, lentoyhtiöt ja lentokentät kansallisesti toimivat. Ja niiden pitäisi olla se elin, joka käsittelee eh, ristiriitaisuuksia lentoyhtiöiden ja lentokenttien välillä. jotta saadaan aikaan ratkaisu. Me emme tarvitse asetusta sitä varten, koska viranomaisten pitäisi se jo tehdä, eikä meidän pitäisi olla erotuomarina tässä asiassa, kuten jo sanoin. Joten johtopäätöksenä puheenjohtaja Herra Lightfried on mielestäni ottanut oikean lähestymistavan. Meidän valiokuntana ei pitäisi tehdä tästä asiasta liian monimutkaista. Me emme halua purkaa tätä pakettia jotenkin, emmekä todellakaan halua aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia matkustajille, kuluttajille siis, koska minä en ole valmis siihen. Me matkustajana maksamme jo riittävästi ylimääräisiä maksuja. Oletan, että kaikki nämä ylimääräiset maksut käytetään siihen, mihin niitä halutaan käyttää. Mm, vielä hiukan epäilen sitä, mutta mielestäni meidän valiokuntamme pitää sanoa aivan selvästi mielipiteensä. Kiitoksia sitten kollega de Grandes Pascal. Gracias, señor presidente. Kiitos puheenjohtaja. Tässä ensimmäisessä keskustelussa toistetaan samoja asioita, samoja puheita, samoja tapaamisia. On ihan selvää, että mielipiteet ovat vähän hajanaisia ja eihän muuten voisi ollakaan, mutta avainkysymys ei ole se, että järki tässä sanelee normeja. Meidän täytyy muistaa, että turvallisuus on yhteinen arvo meille kaikille. Kysymys, jonka esittelijä esitteli, jotka monet muus ovat myös sanoneet, ei ole mikään <clears throat> pikkuseikka, vaan peruskysymystä, kuka maksaa me, turvallisuuteenhan liittyy kustannuksia, kuka ne maksaa. Vaikea päästä sopuun yksimielisyyteen ja minä luulen, että esittelijän näkemykset ja varjoesittelijän näkemykset ja kuin opposition näkemyksetkään eivät ole kaikki ihan yhteneväisiä. Kun tämä esittely tullaan esittelemään, niin me voimme esittää tarkistuksia ja varmasti saamme hyvän tasapaino tilanteen, jossa ilmenevät kaikkien näkemykset. Kyllä tämä on asi- kyllä tämä on sen värti, Ei tässä pidä olla mitenkään ajatella, että tämä on sattuman oikkuja tai satua. Meidän täytyy muistaa, mitä kansalaiset ajattelevat. Kansalaiset, öö, valitettavasti kansalaiset eivät tällä hetkellä arvosta korkealle tätä turvallisuusaspektia. Me <clears throat> tiedämme, mitä ajatellaan. Me haluamme maksaa, me haluamme, me haluamme että turvallisuudesta pitää maksaa mutta, mutta meidän täytyy muistaa, että tämä arvo ei saa liikkua tulee maksamaan liikaa. Tämä on iänikuinen arvokysymys, iänikuinen keskustelu. Espanjassa ainakin ollaan sitä mieltä, että näiden normien käsittely tulee osumaan Espanjan puheenjohtajakaudelle. Tässä on kyse järjestelyn hallinnoimisesta sillä tavalla, että että kukin jäsenvaltio hoitaisi oman osuutensa kustannuksista, ei mitään lisäveroja, vaan mitään lisäveroja, vaan niitä kustannuksia, jotka vastaavat kunkin jäsenmaan osuuksia. Tämä voi olla tietysti jotenkin liian rajoa joillekin jäsenvaltioille, mutta meidän täytyy löytää jonkinlainen sekajärjestelmä, jonka perusteella voidaan jakaa tasaisesti kustannukset ja kulut. Sen pitäisi olla avoin, kattava, näkinä, läpinäkyvä järjestelmä, joka todella, jolla pystytään kattamaan turvallisuuskustannukset. Tällä hetkellä sanotaan, että ei ole mahdollista luoda semmoista järjestelmää, mutta kyllä me keskustelun avulla varmasti pääsemme hyvään tulokseen. Me pystymme jakamaan kustannukset, joten kyllä me pystymme pääsemään hyvään lopputulokseen. Kiitos. Thank you, Mr. Kiitoksia. Seuraavana kollega on Liberatski. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Chciałem zacząć od tego, że... Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin sanoa heti aluksi, että olen hyvin samaa mieltä edustaja Fosterin kanssa, joka sanoi, että meidän ei ole tarkoitus suojella ilmailua, vaan kansalaisia siitä, että ilmailua käytetään terroristien välineenä. Joten ilmailun suojelu itsessään on kaikkein vähiten tärkeä aspekti. Kun katsomme World Trade Centerin tapahtumia ja mm, lentokoneiden arvoa, ne eivät olleet mitenkään kalliita välineitä itse asiassa. Emme siis puhu lentoliikenteen turvallisuudesta, vaan kansalaisten turvallisuudesta. Meillä on erilaisia lentokenttiä. Jos otamme Heathrow tai Szczecinin lentokentän Puolassa, niin niiden kapasiteetti integroida turvallisuusvälineistöä ja välineistön vanheneminen on erilaista Heathrowissa ja Stetsedissä, mutta tässä halutaan käyttää samaa lähestymistapaa. On myös eroavaisuuksia sen kanssa, kuka vastaa turvallisuudesta. On tulliviranomaisia, poliisiviranomaisia, yksityisiä turva-alan yrityksiä, joita lentokentät palkkaavat. Joten tilanne on hyvin erilainen ympäri Eurooppaa. Esittelijä on tehnyt erinomaista työtä antamalla vaihtoehtoja, mahdollisuuksia toimia ja pyytämällä meitä kaikkia keskustelumaan. Haluaisin kiittää häntä siitä. Ymmärtääkseni haluamme saada aikaan harmonisoinnit menet- menettelytavat ympäri Eurooppaa, mitä tulee kilpailuun ja toimintaan ja taakanjakoon niin, että tilanne olisi vastaavanlainen kaikissa jäsenvaltioissa. Me ja kansalaiset joudumme loppujen lopuksi tästä maksamaan. Kysymys kuuluu, maksammeko siitä epäsuorasti verojen kautta, verojen kautta, jotka maksamme valtiolle, vai maksammeko siitä suoraan matkustajana turvamaksuina. jos haluamme saada aikaan verrattavassa olevia olosuhteita, meidän olisi valittava sekajärjestelmä, jossa julkinen ja yksityinen järjestelmä yhdistyvät. Out of package-järjestelmä myöskin otettaisiin tässä huomioon. Miksi me tarvitsemme julkista järjestelmää? Tarvitsemme sitä, koska puhumme turvallisuudesta laajemmaltikin. Emme puhu pelkästään matkustajien suojelusta ja matkustajien turvallisuudesta lentokoneessa, vaan paljosta enemmästä. Me tarvitsemme lentokenttiä, lentoyhtiöitä ja julkista järjestelmää niin, että ne tekevät yhteistyötä ja näin on helpompi saada aikaan kunnollista vuoropuhelua ja määritellä normeja ja sääntöjä liittyen myöskin taloudelliseen vastuuseen. En usko, että lainsäätäjien tulisi säädellä ainoastaan niitä, joiden on maksettava näistä säädöksistä. Olen samaa mieltä myös niiden kanssa, jotka sanovat, että Euroopan siviiliilmailu viranomainen, virasto on täysin näkymätön tässä, mutta se pitäisi olla mukana ja sillä pitäisi olla vastuuta. Rohkaisen tätä virastoa toimimaan ja rohkaisen meitä lähestymään tätä asiaa monelta taholta. Ei nyt teeskennellä, että suojeltaisiin tässä ilmailua. Suojelemme itseämme, suojelemme kaikkia ja meidän pitäisi yrittää ehkäistä niiden ihmisten toimia, jotka, toim- jotka toimivat terrorismin alalla ja yrittävät horjuttaa tätä turvallisuutta, myöskin taloudellisesti. Kiitoksia. <clears throat> Kiitoksia seuraavana kollega Bradbourne. Niin, kiitoksia. Niin aivan oikeutetusti täällä viitataan siihen käytyyn keskusteluun, joka käytiin edellisen kauden aikana, kun käsittelimme ehdotusta ilmailualan turvallisuusaspekteista te ja muutkin varmaan muistavat vielä neuvottelut, jotka käytiin edellisellä kaudella ilmailuturvallisuuteen liittyvistä ehdotuksesta juuri sovittelun aikana. Ja ne, jotka olivat paikalla, niin heitä muistuttaisin siitä, että keskeisin puute oli se, että me löytäneet ratkaisua rahoitukselle näihin erityistoimenpiteisiin. Kyse oli muun muassa näistä lyhyistä tai pitkään ajan toimenpiteistä, jotka maksoivat erittäin paljon, siis täytäntöönpanon puolella. Ja muistan, että jotta direktiivi saataisiin hyväksyä, niin me hyväksyimme sen, että komissio laatisi ehdotuksen rahoituksesta ilmailuun turvallisuustoimenpiteisiin liittyen. Ja uskoakseni kaikki tahot olivat samaa mieltä tästä. Ja kun katsomme tätä komission ehdotusta, niin oikeastaanhan tämä ei todellakaan käsittele niitä peruskysymyksiä, jotka me otimme aikanaan sovittelussa esille. Ehkä tämä johtuu siitä, että komissio on sitä mieltä, että neuvosto ei välttämättä saa sitä, mitä on pyydetty, tai sitten tässä yritetään hakea tällaista kultaista keskitietä, jota ei kuitenkaan neuvosto eikä parlamentti voi hyväksyä. Tämä on oikeastaan melkoinen ehdotusten tilkkutäkki, joka ei kyllä edesauta ratkaisun löytämistä. No mitä meidän pitäisi tehdä? No palaan siihen, mitä sanon aikaisemmin. Eli nämä erityisturvatoimeet. Kun katsotte Eurooppaa, niin eri välineitä käytetään eri jäsenvaltioissa – ja jos me haluamme puhua yhtenäismarkkinoiden hengessä, niin kysehän on kilpailun vääristymisestä. Jossakin maissa maksetaan turvamaksuna yksi euro, ja esimerkiksi toinen ääripää on se, että 50, 60 tai enemmänkin joutuu maksamaan euroissa näistä turvatoimenpiteistä, ja se vääristää lentolippujen hintaa ja, ja hinnoittelua, ja se on kaikkea muuta kuin reilua jos katsotaan sitten esimerkiksi EU-rajojen ulkopuolella, Yhdysvaltailla hallinto vastaa sadasta prosentista lentokenttien turvamaksuista sen omalla alueella. Ja kun otetaan huomioon, että ilmailu alana on melkoinen, melkoinen transatlanttinen ja myöskin globaali markkina-alue, niin eurooppalaiset yritys, lentoyhtiöt ja erityisesti matkustajat, jotka lähtevät Euroopan unionin alueelta, niin ovat aivan eri asemassa maksuja ajatellen. Ja tästäpä syystä minä todellakin toivoisin, herra puheenjohtaja, että saisimme aivan toisenlaisen ehdotuksen, ehdotuksen joka tunnustaa sen, että ajoista riippuen uhkataso on erilainen eri lentokentillä eri jäsenvaltioissa tai eri maissa. Ja mitä tulee näihin lyhyen tai keski, pitkän aikavälin ongelmiin olisi puututtava julkisin varoin eikä veromaksajan kukkaroa avaamalla. Eli meidän on jatkuvasti taattava tietty perusturvataso lentokentillä, mutta nyt puhumme juuri erityisturvatoimenpiteistä, ja me olemme vaatineet edelliselläkin kerralla, että julkisin varoin nämä maksut maksettaisiin. Kiitoksia. Kiitoksia. Jos saan käyttää ihan lyhyen puheenvuoron tämän keskustelun päätteeksi, niin vielä kertaalleen toteaisin, että niin kuin aikaisemminkin sanottiin tästä kysymyksestä, kuka vastaa me olemme keskustelleet kysymyksestä ja erityisesti sovittelun aikana. Minä oikeastaan olin ainoa sovitteluvaltuuskunnan jäsen, joka vastusti tätä sopimusta. Minä toimin toisin kuin koko muu ryhmäni. Kollega Foster, Bradburn, Drui ovat tietenkin oikeassa – mutta kun me lupasimme, että asiaa palataan myöhemmässä vaiheessa, niin sillä verukkeella tämä direktiivi hyväksyttiin. Minä en pitänyt sitä hyvänä asiana silloin, koska suoraan sanottuna pelkäsin jo silloin, että ajaudumme tähän tilanteeseen, jossa me nyt olemme. Tiedän, että jäsenvaltiot eivät halua maksaa sentin senttiä. Ja sitten tämä tasaväkinen kilpailuasetelma – jos emme ole tarkkoja, niin silloin joudumme siihen tilanteeseen, että jotkut valtiot maksavat ja toiset taas ei, kuten oma malli, valtio, niin riippumatta hallitusväristä. Eli tämä asia on sellainen, jota on käsiteltävä. Mutta muistuttaisin teitä seuraavasta asiasta. Olkapas nyt realistisia. En haluaisi, että meidän esittelijämme joutuu neuvottelemaan komission ja neuvoston kanssa, ehkäpä jopa sovittelussa. Joudumme tekemään niin kuin viime kerralla. Eli että vedämme maton esittelen jalon al, jalkojen alta. Jos te sanotte, että turvallisuus ja sen rahoittaminen on niin tärkeä asia. Jos valiokunta on sitä mieltä, että tämä on asia, josta jäsenvaltiot vastaavat siis myöskin maksujen osalta, niin kuin kollega Al-Kadrui totesi, että 35 prosenttia lentokenttämaksuista perustuvat lentokenttien turvallisuustoimenpiteisiin. Me tiedämme UK-tilanteesta, että kun Glasgow lentokentän ovesta on ajettu ajo, ajettiin lentokentän sisään ja sehän johti siihen, että sellaisia betoniporsaita pistettiin lentokentän ulkopuolelle ja kukas viulut maksoi. Sehän on selvää. Ja me uskomme todellakin täällä valiokunnassa, että turvallisuustoimenpiteet, erityisesti tällaiset erityisturvatoimenpiteet, siis jäsenvaltion taholta ainakin osittain, mutta meidän ei tulisi lähteä sovitteluun ja vain sen takia, että annamme kuitenkin kalkkiviivoilla periksi. Eli kertokaa esittelijälle, mitä hänen tulee tehdä ja tämän verran omalta osaltani tähän liittyen. Esittelijä. Minä haluan puheenvuoroa eh, esittää hyvä puheenjohtaja. Yksi asia on selvä. Tämäkin on eräänlainen déjà vu tai jo kerran kuultu asia. Me tiedämme ihan tarkkaan, yksikään jäsenvaltio ei halua maksaa kaikkea. Vielä pahempaa, kukaan ei halua, että me sanomme kuka maksaa. Ja vielä pahempaa, sen takana on se, että kukaan ei halua, että me sanomme, että se ja se jäsenvaltio joutuu maksamaan. Tämä on se tilanne, jonka tunnemme neuvostossa. Joten joko, niin kuin sinä sanoit, että puheenjohtajana, että me määrittelemme linjan ja pidämme kiinni siitä, vaikka se menisikin sitten päin seinää, tai sitten sanomme, että jätämme rahoituskysymyksen täysin ulkopuolelle, ja sitten varmasti ihan nopeasti pääsemme neuvoston kanssa yhteisymmärrykseen. Kysymys siitä, kuka maksaa mitä, on toissijainen. Niin haluammeko sen asian edes tähän mukaan vai emme? Jos olemme johdonmukaisia sen kanssa, mitä äsken sanoimme, niin sitten meidän täytyy puhua siitä ja osoittaa neuvostolla mitä haluamme, mutta sitten meidän pitää pitää kiinni siitä linjasta, joka äsken mainittiin, me sitten keskustelussa astu askelta taaksepäin. Minä henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että meidän pitäisi puhua rahoituksesta, eikä taipua, ihan sama mikä on neuvoston kanta, ja pysyä johdonmukaisena sen suhteen, mitä aikaisemmin olemme sanoneet. Ja sitten täällä parlamentissa, erityisesti täällä valiokunnassa, voitaisiin saada aikaan laajempi yhteisymmärrys siitä, että turvallisuus, erityisesti turvallisuuden lisätoimenpiteet, ovat aina valtion tehtävä. Ja jos halutaan lisää avoimuutta, niin sitten on tämä ensimmäinen osa, jota pidetään yleisenä tai primääriturvallisuutena, niin se on jätettävä avoimeksi, maksaako kuluttaja suoraan sen maksuina tai maksaako veronmaksaja sen suoraan veroilla. Ja lisätoimenpiteet silloin, kun on kyse ylimääräistä uhista, kuten Philip Bradburnkin selitti, niin sen tulee sitten olla valtion tehtävä, koska se on kuitenkin valtion kohdistuva uhka. Tämä olisi minun ehdotus linjaksi. Toivon, että siitä pääsemme saamme sille laajan yhteisymmärryksen, mutta siitä ei ole kyse. Kyse on siitä, että päätämme nyt näinä päivinä siitä, otammeko rahoituksen tähän mukaan vai emme. Joko otamme sen kokonaan mukaan tai sitten emme ollenkaan, mutta ei mitään puolikkaita juttuja. Kiitoksia. Olet aivan oikeassa. Meidän pitää ohjeistaa esittelijää. Minusta tuntuu, että me haluamme, että tekstissä mainitaan myöskin rahoituspuoli. Ei se minua haittaa. Jotenkin asia pitää hoitaa, mutta olet aivan oikeassa. Olipa päätös mikä tahansa, niin meidän pitäisi valiokuntana pysyä tämän päätöksen takana. Eli että me sitten luovuta saman tien, kun neuvosto vähänkään panee vastaan. Se on minun viesteni. Kyllä meidän täytyy antaa riittävästi tukea esittelijämme. Kollega Kuune, haluatteko käyttää vielä puheenvuoro aivan lyhyt sellainen ja sitten pääsemmekin eteen seuraavaan puhujaan. Also wir haben natürlich... Kiitos puheenjohtaja. Tietenkin keskustelussa huomasimme, että noin yleensä tilanne on hyvin epäselvä, joka on historiallisesti perusteltu Lockerbien syyskuun 11 tapahtumien, kaikkien näiden kauhistuttavien tapahtumien jälkeen. Ja että meidän erityisesti lentoliikennettä, joka on, äh, kohdistuu enemmän uhkia kuin muihin liikennemuotoihin, niin olemme sen tehneet turvallisempaa erityisin turvallisuus turvallisuustoimenpitein. Meillä on tärkeää, että kuluttaja, joka varaa lennon, selkeästi tietää, mitä nämä lisäkustannukset sisältävät. Kustannusten on oltava avoimia, läpinäkyviä. Esittelijä sanoi tämän aivan selvästi ja vaati sitä. Me pääsimme yhteisymmärrykseen siitä, että meidän on selkeästi määriteltävä nämä turvallisuusstandardit niiden oltava sitovia kaikille jäsenvaltioille, mutta sen on kuitenkin jäsenvaltion oma tehtävä tehdä näitä tarkistuksia, poliisitehtävä. Jäsenvaltio voi päättää, miten se matkustajat tarkastaa, ja meillä on nyt erilaisia tilanteita useilla maissa tämä on jo ulkoistettu, on kolmansia osapuolia, jotka hoitavat nämä tarkastukset ja se voi olla kustannustehokasta. Ja siksi on tärkeää, että komissiolle sanotaan, että jos haluamme verrata standardeja kilpailu edellytyksiä. Se voidaan tehdä parhaalla tavalla, jos on yrityksiä, jotka tekevät tällaisia te, hoitavat tällaisia tehtäviä. Ja sitten on tarjouskilpailu kahden kolmen vuoden välein, eikä ole suurta byrokraattista koneistoa. Toisaalta nämä yritykset sitten veloittavat palveluistaan. Ja viranomaiset sitten muuttavat nämä kustannukset turvamaksuiksi joko lentoyhtiölle tai lentokentille. Ja sitten on katsottava, että mitä nämä kustannukset sisältävät. Ja poliisitehtäviä ei saa sinne piilottaa, vaan meidän on löydettävä jonkinlainen prosenttiluku, jos tunnemme kustannukset hyvin, 20 prosenttia valtio, 80 prosenttia muut, tämä esimerkiksi esimerkkinä. Tämä komissio voisi ottaa sinne mukaan. Kiitoksia puheenjohtaja. Thank you. So, Mr. Kajak. Kiitoksia. Sitten kollega Kajakas tästä. Voitte lähteä liikkeelle. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Kyllä komissio kuunteli tarkkana tätä erinomaista keskustelua ja mekin haluamme sanoa Lightfriedille, että hän on tehnyt erinomaisen tiivistelmän tästä näistä keskeisistä kysymyksistä. Ja te, herra puheenjohtaja, muutkin totesitte, että kyse on tällaisesta déjà vu-tunteesta. Me tiedämme, että syyskuun 11. jälkeen, niin kuin Fosterissa saada totesivat, komission oli laadettava ympäri ilmasto- tai ilmailuturvallisuuteen liittyviä ehdotuksia, ja nyt meillä on tällainen puite teksti, ja kun nämä puitteet on laadittu, niin me olemme keskustelleet myöskin siitä, että kuka vastaa tästä turvallisuudesta, erityisesti kuka vastaa syntyvistä lisäkustannuksista. Hallitukset, liikennöitsijät vai molemmat. Me yritämme nyt mennä hiukan pidemmälle. Me haluamme, että tästä keskustelusta syntyy toimivaa politiikkaa, mutta kuitenkin minun on todettava, että komissio, kollegio, silloin kun se keskusteli tästä tekstistä, päätyi siihen, että on löydettävä pragmaattinen ratkaisumalli. Ehdotus perustuu komission huht- no, helmikuiseen raportin, jossa sanotaan, että kustannustehokkaat turvallisuustoimenpiteet, niitä täytyy ottaa sillä tavalla käyttöön, että jäsenvaltiot ja lentokentät voivat kilpailla tasaväkisesti toistensa kanssa. Ja meidän täytyy vaalia avoimuutta ja kustannusavoimuutta. Meidän täytyy taistella tasavertaisen kohtelun puolesta silloin, kun näitä turvamaksuja ollaan asettamassa käyttöön. Ja tiedän, että meidän täytyy varmistaa, että periaatteita noudatetaan. Kyse ei ole mistään minimalistisesta lähestymistavasta. Meidän täytyy varmistaa, että turvamaksut eivät aseta lentoyhtiöitä tai matkustajia eriarvoisen asemaan, ja meidän täytyy konsultoida toimijoita, ja meidän täytyy vaalia avoimuutta. Ja kollegassa Saada kysyi, että miten komissio voi vaalia sitten tätä avoimuutta. No se onnistuu siten, että me toimimme kolmella eri tasolla. Ensinnäkin lentokenttätasolla, Eli lentokenttien pitää välittää tietoa lentoyhtiöille siitä, että minkä tasoisia turvamaksuja tulisi käyttää. Ja lisäksi ja yhtiöiden pitäisi pohtia sitä, että minkälaisia investointeja ne tulevat jatkossa tekemään. Eli täytyisi katsoa, mitkä ovat lentoyhtiöiden tarpeet ja jäsenvaltiotasolla täytyy pohtia myöskin tätä avoimuutta, sillä niiden pitää olla avoimia sen suhteen, kuinka paljon tällaiset kansalliset lisäturvat toimet saavat maksaa. Eli meidän täytyy katsoa näitä tiukempikin turvatoimenpiteitä, jotka menevät siis pidemmälle kuin nämä EUn määrittelemät toimenpiteet. Ja niin kuin kollega Foster aivan oikeutetusti sanoi, me pyydämme kansallisia viranomaisia nimeämään riippumattoman tahon, joka katsoo, millä tavalla direktiiviä pannaan täytäntöön, ja kiistatapauksessa heidän pitäisi toimia sovittelevana tahona. Kuten sanottu, käytännönläheistä ratkaisumallia lähdettiin hakemaan ja me totesimme, että me emme voi harmonisoida eurooppalaisella tasolla turvamaksujen maksajataho. Kun katsotte vaikutusanalyysiä, niin havaitsette, että mikä on tilanne jäsenvaltioissa. Tietenkin eri, eri puolilla maailmaa tilanne voi olla toisenlainen, mutta me emme ikinä pääsisi tällaiseen harmonisoituun toimintaan Euroopan unionin sisällä. Se epäonnistuisi. Ja meillähän on jo tämä turvamaksudirektiivi. Komission kahteen otteeseen epäonnistunut. Kolmannella kerralla tämä onnistui. Me otimme ensi askeleen, eli että me hyväksyimme tietyt periaatteet, mutta kustannukset me pidämme aina mielessä. Me olemme ottamassa käyttöön juuri tämä suhteellisten kustannusten periaatteen, eli meidän pitää katsoa, että minkä minkälaisia tuloksia voidaan näiden kustannusten avulla saada aikaiseksi. Eli meidän täytyy katsoa tätäkin puolta. On tietenkin selvää, että me voimme tietyissä tapauksissa toimia myöskin tällä tavalla. Ja parlamentti toki voi sovitteluvaiheessa sanoa, että haluaisi sitten mennä vielä pidemmälle tai että haluaisi mennä niin pitkälle kuin me. Me tietenkin voimme hyväksyä tietyt ajatukset, kuten se, että jos jäsenvaltiolta vaaditaan lisätoimenpiteitä, niin silloin ne maksettaisiin näiden turvamuksien kautta. Se on yksi asia, josta olemme keskustelleet. Sitten on myöskin kunnianhimoisempia vaatimuksia, mutta me emme missään nimessä voi saada aikaiseksi tällaista harmonisointua järjestelmää tai sekajärjestelmää. Tämä on aika hankala kysymys, jota käsitellään sitten sovittelussa. Ja sitten on viitattu tähän tasa-arvoisen käsittelyyn, niin kuin kollega Plasart sanoi. Kyllä meidän on haettava tällaista tasavertaisuuden periaatetta, jottei kilpailu pääse vääristymään. Ja tätä periaatetta sovellettaessa varmaankin pääsemme siihen tilanteeseen, että tilanne olisi parempi kuin nyt. Me tarvitsemme avoimuutta, me tarvitsemme minne, tai tietoa siitä, minne rahat menevät lentoyhtiöidenkin pitää konsultoida toisiaan paremmin. Ja minä uskon, että tämä komission ehdotus menee aivan oikeaan suuntaan ja niin myöskin se, että olemme ehdottaneet kansallisten viranomaisten perustamista. Mutta kuten täällä on sanottu, tässä keskustelussa mennään direktiivin soveltamisalueen ulkopuolelle. Kollega Simpson, totesin teille, että komissio tietenkin loppupeleissä haluaa edistää keskustelua näiden asioiden tiimoilta, mutta jos parlamentti sovittelun jälkeenkin haluaa jatkaa näitä keskusteluja jäsenvaltioiden kanssa, niin mikä ettei, kyllähän se onnistuu. Me voimme keskustella siitä, että kuka maksaa, tai me voisimme pyrkiä harmonisoimaan nämä lentokenttämaksut, mutta se tulisi epäonnistumaan, mutta me voimme kuitenkin parantaa tekstiä huomattavassa määrin. Sillä ensimmäistä kertaa meillä on mahdollisuus käyttää turvamaksuja. Ensimmäistä kertaa meillä on turvallisuustoimenpiteisiin liittyen yhtenäiset toimenpiteet. Avoimuus, konsultaatio ja kustannustehokkuus. Ja mielestäni meidän ei tule aliarvioida tämän ensivaiheen merkitystä, koska sitä kautta voidaan päästä jatkossa pidemmälle tällä erittäin tärkeällä alueella. Tästäpä syystä on tärkeää, että komissio, parlamentti esittää oman näkemyksensä komissiossa ja neuvostossa työ on edennyt hyvin Ruotsin PJ-kauden aikana ja toivottavasti yhteistyöprosessin aikana pääsemme eteenpäin, mutta kyllä pahoin pelkään, että ajaudumme kuitenkin sovitteluun. Niin, kiitoksia. Chris Blasard, haluatteko käyttää vielä uudemman kerran puheenvuoron, mutta ihan lyhyt kommentti. I have to say when... Vain ihan yksi lause. Minun on sanottava, että kun te sanoitte, että voimme keskustella siitä, että kuka maksaa mitä, mutta sanoitte myös, että ei voida harmonisoida ja niin poispäin ja niin poispäin. No sitten te olette huijanneet meitä, samoin kuten neuvosto edellisellä kaudella ja sovittelu. Sitten sanoitte, että se oli mahdollista. Ehdotus tehtiin ja nyt sanotte, että se ei ole enää mahdollista. Olen pahoillani, mutta minä olen nyt eri mieltä ja hyvin tyytymätön teidän lausuntonne. Kiitoksia, niin minähän äänestin tätä pakettia vastaan. No niin, kollega Lightfried, haluatteko vastata? Ja voisitteko kertoa aikataulustakin vähän enemmän? Paljon kiitoksia puheenjohtaja ja erityisesti hyvät kollegat. Kiitoksia mm, tästä hyvin äh, informatiivista keskustelusta, joka on auttanut kaikkia meitä, jotka työstämme tätä mietintöä eteenpäin äh, ja auttanut meitä tietämään, mihin suuntaan mennä. Asiat ovat varsin selviä. Olemme samaa mieltä siitä, että meidän on varmistettava oikeudenmukainen kilpailu ei vain Euroopan lentokentillä, vaan varmistettava, että tämä kilpailu menee myös Euroopan ulkopuolelle, että meidän lentoyhtiöillämme on samat mahdollisuudet Euroopassa ja muualla. Toinen asia on se, että haluamme avointa järjestelmää järjestelmää, joka ilman ö, uutta byrokratiaa, joka maksaa ehkä lisää rahaa, ö, on sellainen, että se mahdollistaa kuluttajia, lentoyhtiöitä, lentokenttiä toimimaan reilulla tavalla toistensa kanssa. Olemme myös samaa mieltä siitä, että jos asiat toimivat hyvin, niin meidän pitäisi siihen puuttua, vaan puuttua vain tilanteisiin, jotka eivät toimi. Nämä ovat varsin selkeitä asioita ja nyt minulla on se vaikutelma, että tämä valiokunta haluaa myös keskustella kustannuksista ja määritellä sen, mitkä kustannukset ovat julkisen sektorin maksettavia ja mitkä eivät. Nämä ovat nyt tämän mietinnön johtotähtenä ja me yritämme niin hyvin ja niin nopeasti kuin mahdollista viedä tätä mietintöä eteenpäin. Tämä tarkoittaa, että varmaan joulukuussa voimme valiokunnassa äänestää, emmekö? That's a bit tight, Jorg. Tiukaksi menee niin tammikuussa mietintö olisi pöydällä ja se tarkoittaa sitä, että ensinnäkin tulee tarkistusten jättämiset ja äänestykset ja niin poispäin. Jos sanotte, että tammikuussa tämä teksti on pöydällä, niin siinä tapauksessa olisimme jo tyytyväisiä. Hyvä, se on aina hyvä, jos jollakin on yleiskatsaus, yleisnäkemys asioista. No, näin me tämän asian viemme eteenpäin. Meillä on vielä yksi periaatekysymys, jonka haluaisin tässä lopuksi esittää. Minulle tietenkin sopii se, että taistele niiden asioiden puolesta, joista sovimme. Sitähän esittelijän täytyy tehdä. Mutta pyytäisin vain, että kun asioista sovimme, niin sitten rintamat pysyvät suorina. Muuten tämä ei tule etenemään. Kiitoksia. That, so we look... Kiitoksia Jörg. Se, niin eli joulutammikuu olisi hyvä. Aikataulullisesti katsotaan sitten, että milloin tarkistukset on jätettävä viimeisintään. Kiitokset tästä hyödyllisestä keskustelusta, vaikkakin sen tuntui välillä tutulta. No niin, seuraavaksi sitten keskustelun komission kanssa kollega Kajeha aiheena nesteiden mukana, mukanoton kielto. Muistuttaisin jäseniä ja Kaihan suuntaankin toteaisin, että aamulla hyväksyimme koordinaattoreiden muotoileman ratkaisumallin, eli tai oikeastaan te varmaan tiedätte, mistä on kyse. Tämä olette mukana. Tästä siis sovittiin koordinaattoreiden raportin pohjalta minusta on tärkeää, että koko valiokunta voi saada tietoa siitä, mitä komissio on mieltä tästä nestekieltoasiasta. Eli että tämä tieto ei ole varattu ainoastaan koordinaattoreille. Eli nyt on oikeastaan tarkoituksena vain antaa muille mahdollisuus saada infoa asiasta ja esittää omia ajatuksia aiheeseen liittyen ottaen huomioon jo hyväksytty valiokunnan kanta. Myös kansalaisvapauksien valiokunnan jäsen ja olemme kutsuneet tänne paikalle, jotta hekin voivat kantaa kortensa kekoon. mutta tämän keskustelun pohjalta ei lähdetä sitten tekemään mitään sen kummempaa, sillä varsinainen päätös on jo tehty. Mutta kuten sanottu, nyt parlamentaarikoilla on mahdollisuus kantaa kortensa kekoon tämän tärkeän aiheen tiimoilta. Ja neuvosto ja komission pitää kuulla, mitä me olemme mieltä. Tämä liittyy siis komitologian menettelyyn Eli kyse on siitä, että jäämme odottamaan asiantuntijaraadin ja komission ehdotuksia komitologian menettelyn mukaisesti. Ja sitten sanomme, että hyväksymmekö tämän vaiko emme. Me emme voi muuttaa mitään, vaan hyväksyä tai hylätä ehdotuksen. Joten tästäpä syystä on tärkeää, että me hyväksyimme aamuisen kannan ja että jäsenillä on mahdollisuus kuulla komission selontekoa ja esittää kysymyksiä tähän liittyen. Kollega Kajeka, olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Chairman. And... Uh, Kiitoksia puheenjohtaja komissio. Ottaa tervetulleeksi mahdollisuuden käydä keskustelua valiokunnan kanssa tästä hyvin tärkeästä arkaluonteisesta asiasta ja haluaisin kertoa teille, mikä on neste kysymyksen tilanne. Haluaisin muistuttaa teille viimeis, viimeisimmät tapahtumat elokuun 2006 tapahtumien jälkeen. kuljetuskielto vietiin läpi Euroopan unionissa Heathrown terroriuhan takia. Me saimme tiedon turvallisuusviranomaisilta, että nesteet olivat suuri uhka ja päätettiin, että kiellon pitäisi olla voimassa niin kauan, kunnes teknologia mahdollistaa kiellon poistaminen. Asetuksessa 27 2006 sanottiin, että tämän kiellon pitäisi päättyä 29.4.2010 pitäisi loppua, jos riittävä teknologia on olemassa. Ja valitettavasti minun on kerrottava teille, että teknologia on kehittynyt hitaammin kuin ajateltiin. On rajoitettu määrä tällaista teknologiaa käytössä, mutta sen käyttöönotto lentokentillä on hyvin vaikea saada ottaa käyttöön ennen vuotta 2010, koska lentokentät eivät ole aloittaneet vielä tarjouskilpailumenettelyä. Kuten puheenjohtaja sanoi, tästä on keskusteltava komitologiassa ja siksi komission jäsen Tajani halusi tiedottaa tästä parlamentille ja se kirjoitti ensimmäinen lokaku- hän kirjoitti ensimmäinen lokakuuta liikennevaliokunnan ja libevaliokunnan puheenjohtajille ilmoittaakseen tilanteesta. Jos tämä sääntö menee umpeen eikä meillä ole korvaavia turvallisuusjärjestelmiä. Tilanne voi olla hyvin vaikea, koska me olemme saaneet turvallisuusviranomaiselta sellaiset tiedot, tiedustelupalveluilta sellaiset tiedot, että uhka on vielä olemassa. Yksikään maa maailmassa ei ole valmis vielä 2010 poistamaan tätä kieltä. Toisaalta komission mielestä on väärin, että nykyiset rajoitukset jatkuisivat loputtomiin. Jos me jatkamme tämänhetkisiä rajoituksia ilman määräaikaa, riskinä on, että että tästä tulisi pysävä tilanne. Se olisi pahin tapa. Emme lähettäisi teollisuudelle viestiä, että näiden uudenlaisten laitteiden käyttöönotto olisi nopeutettava. Ja Komissio haluaisi nyt mahdollistaa nesteiden viemisen lentokoneeseen tarkistusten jälkeen, mutta tämä on tehtävä asteittain, koska kaikki eu lentokentät eivät voi nopeasti ostaa näitä laitteita tiettyä määräaikaan mennessä. Komissio aikoo ehdottaa tällaista asteittaista käyttöönottoa ensinnäkin vuodesta 2010 nesteet aerosolit e, ja geelit, jotka on ostettu kolmannen maan lentokentältä tai lentokoneesta, voidaan viedä turvallisuusrajoitetuille alueille ja lentokoneeseen tiettyjen ehtojen mukaisesti. E, tämä tarkoittaa sitä, että ne on ostettu verovapaasti, ne on e, tällaisissa suljetuissa pusseissa joihin olen voinut puuttua. Ensimmäinen tammikuuta 2012 mennessä kaikki lento kentät, jotka käsittelevät vähintään 10 miljoonaa matkustajaa vuosittain, niin pitäisi pystyä valvomaan geelejä ja nesteitä. Ja sitten ensimmäinen tammikuuta 2013 mennessä kaikissa lentokentillä pitää olla kyky läpivalaista nesteitä meillä on siis tämä kolmas määräaika myös, koska on lentokenttiä, jotka eivät ehkä ole valmiita ja niille on annettava lisää aikaa. Nämä kaikki ovat siis loppuaikoja. Lento, kentät voivat ottaa tällaiset laitteet käyttöön jo aikaisemmin, jos haluavat. On erittäin tärkeää tietää, että tämä on ehdotus, josta komissio keskustella ilmailuturvallisuuskomitean kanssa 18. marraskuuta. Siitä ei ole vielä sovittu, eikä sitä ole hyväksytty. Mutta ennen komitean tapaamista meidän mielestämme olisi tärkeää, että saisimme Euroopan parlamentin mielipiteen ja kannanotot. Komissiota varmaan ilmailukomiteassa, ilmailuturvallisuuskomiteassa kysytään parlamentin kantaa, ja siksi olemme erittäin kiitollisia siitä, että me voimme käydä tätä mielipiteen vaihtoa Euroopan parlamentin kanssa. Sen jälkeen, kun ilmailun turvallisuuskomitea on tehnyt päätöksensä, meillä on eh, menettely, jonka aikana parlamentilla on mahdollisuus ottaa kantaa tähän asiaan. Joten me kyllä kunnioitamme täysin menettelytapoja, mutta ajattelimme, että tällä mielipiteen vaihdolla me voisimme jo etukäteen saada parlamentin kannan. Voin sanoa teille, että keskustelu ilmailuturvallisuuskomiteassa tulee olemaan vaikeaa. Me olemme saaneet jo kommentteja, että tämä aikataulu voi olla liian kunnianhimoinen. Toiset haluavat avointa mm, määräaikaa, toiset haluavat pidentää tätä määräaikaa. Sitten on esitetty kysymys, mitä tulee kansainväliseen ulottuvuuteen. Komissio on valmis ottamaan käyttöön uudistuslausekkeen ja jos kansainvälisesti tilanne kehittyy nopeammin, sitten olemme tietenkin valmiita ottamaan sen huomioon. Mutta on erittäin tärkeää, että meillä on jotain olemassa, kun tämä sääntö päättyy. Jos meillä ei ole siirtymävaiheen järjestelmää, niin olemme vaikeassa tilanteessa. Ensinnäkin, koska meille syntyisi todellinen turvallisuusongelma. Toiseksi, koska meille olisi yhtenäisiä sääntöjä sisämarkkinoilla. Sisämarkkinat murtuisivat. Saattaisimme unohtaa yhden luukun turvallisuus menettelyt kolmansien maiden kanssa. Ja pahinta olisi se, että jokainen valtio ottaisi käyttöön omat toimenpiteet mielipiteensä. Se ei tarkoittaisi sitä, että säännöt puuttuisivat, vaan olisi 27 erilaiset säännöt ja tämä aiheuttaisi ongelmia matkustajille. Joten tarvitsemme ohjaustanne. Mielenkiinnolla odotan ja vastaan mieleni kysymyksiin ja haluaisin kertoa teille, että näiden laitteiden tuottajat ovat edistyneet hyvin paljon. Kaikkein korkeimman teknologian laitteet, D-tyypin laitteet, vievät vielä aikaa, mutta tietyissä tekniiko, tekniikat ovat hyvin lupaavia ja veisivät meitä jo eteenpäin. On hyvin vaikeaa kuitenkin äh, tehdä sääntö, joka perustuu johonkin tiettyyn teknologiaan. Meidän ehdotuksemme on oltava neutraali, mutta sen on taattava turvallisuusstandardit. Me emme voi ottaa riskejä, ja tämä on asiantuntijoiden tehtävä. Meidän täytyy myös olla johdonmukaisia kansainvälisen kehityksen kanssa ja keskustelemme tästä hyvin läheisesti kumppaniemme kanssa, erityisesti Yhdysvaltain, mutta myöskin Australian, Kanadan kanssa, muiden maiden kanssa, jotka myöskin haluavat kehittää näitä sääntöjä. Me tarvitsemme myös valmisteluaikaa. Siksi seitsemän kuukautta, kuusi kuukautta ennen tämän säännön umpeutumista. Tulemme tänne kuuntelemaan mielipiteitänne ja tietenkin komitologiamenettelyn aikana parlamentilla on mahdollisuus eh, antaa lausuntonsa. Tämä ei ole yhteispäätösmenettelyssä oleva eh, asiakirja, mutta Brad-menettelyn kautta komissio, eh, komi, parlamentilla on mahdollisuus puuttua tähän menettelyyn olen täällä ja mielelläni vastaan kysymyksiin. Kiitoksia. Kiitoksia kollega Kajaka. No niin, toivottavasti teillä on tämä korjattu paikkansa pitävä teksti tästä koordinaattoreiden kokouksen tuloksesta, jotta te voitte tukeutua siihen. Sillä tästä tekstistä ei keskustella sen kummemmin, sitä ei lähdetä muokkaamaan, koska se on hyväksytty, mutta on tietenkin selvää, että te voitte esittää komissiolle omat näkemyksenne, jotka se teidän mielestänne pitäisi huomioida. Puheenvuoropyyntöjä on vaikka kuinka monta, joten ajan suhteen olen tiukka. Kaksi minuuttia per kollega. Kollega Kirkhope, kansalaisvapausvaliokunnasta on esittänyt minulle pyydän, että koska hän joutuu lähtemään jonnekin muualle, niin hän saisi aloittaa. Me olemme ystävällisiä täällä liikennevaliokunnassa. En tiedä, perustuuko tämän vastavuoroisuuteen sitten jossain muualla, kun me olemme vieraalla. Mutta kollega Kirkhope, kaksi minuuttia ja kello käy. Thank you very much indeed, Chairman. And, uh... Kiitoksia oikein paljon, herra puheenjohtaja. Jos minä voin auttaa teitä, niin teen sen kyllä. Niin, Liveko-valiokunnan edustajana olen täällä paikalla ja haluaisin esittää muutamia huolenaiheitamme. Ja erityisesti kyse on matkustajien oikeuksista ja turvallisuudesta. Ja perusoikeudet täytyy ottaa tietenkin huomioon. No, mikä se on tilanne? Tilanne on se, että ainakin minusta tuntuu, että monet teknologian puutteen ja puutteellisen hallinnon takia joutuvat hankalan tilanteeseen. Eli että kauttakulkumatkustajat olisivat samassa luokassa kuin muut, se nyt on aivan järjetön ajatus. Ja sitten sanottakoon, että teknologia kehittyy nopeammin kuin voimme kuvitellakaan tiedä, mihin koordinaattorit perustavat päätöksensä, mutta jos olisitte vähänkään älkempiä, niin meidän tulisi käyttää äh, uusinta teknologiaa eikä päivittää vanhaa, jotta voimme käyttää parasta mahdollista tekniikkaa ja ettei matkustajille syntyisi ongelmia. Me tiedämme, että aikataulu on tiukka, mutta meidän valiokuntamme on sitä mieltä, että tätä asiaa käsiteltäisiin tehokkaammin ja nopeammin kuin mitä tässä ehdotetaan. Ja tämän halusin sanoa. Oli miten oli, asiat pitää hoitaa sillä tavalla, ettei kuluttajat kärsi ja että prosessi olisi mahdollisimman harmonisoitu, eli he tietävät, missä ovat silloin, kun matkustavat, mikä on heidän tilanteensa, ja että meidän tulisi käyttää tervettä maalaisjärkeä, sillä me tiedämme, että monet tahot, lentokentät, lentoyhtiöt eivät käytä tätä maalaisjärkeä, eikä välttämättä haluta edes käyttää viimeisintä teknologiaa, jota olisi tarjolla. Kiitoksia. Okay, next is the... Hyvä. Sitten koordinaattoreihin. Samat määräykset pätevät teihinkin. Te olette tätä jo käsitelleet. Ja mehän haluamme, että muutkin saavat äänensä kuuluviin. Matches, kaksi minuuttia. Kiitoksia puheenjohtaja. Meille kolme asiaa ovat tärkeää. Että ensinnäkin turvallisuus, toiseksi yksinkertaistaminen matkustajille, että tämänhetkiset he, esteet poistetaan pois. Ja mitä tulee teknologiaan, ei odoteta Godota. Me haluamme selkeitä määräaikoja, että asiat muuttuvat nopeammin. Siksi meidän mielestämme on tärkeää, että ehdotuksessa ensinnäkin eh, nämä määräajat eh, lyhentyvät. 2012-2013 on meille jo hyväksyttävämpi kuin 2013-2014 ei eroa lentokenttien välillä. Kolmas asia, joka meille on tärkeää, on se, että parhaista mahdollista teknologiaa otetaan käyttöön. Sitä voitaisiin hiukan muuttaa tässä olemassa olevassa tekstissä. Sitten loppuu vihdoinkin tämä keskustelu, jossa lobbaajat tulevat puolellemme ja sanovat, että D-malli on viiden vuoden kuluttua käytössä ja toiset sanovat, että kahden vuoden kuluttua meidän pitäisi ottaa paras mahdollinen käyttöön. Ja sitten viimeinen vetomus komissiolle. Me meidän etumme mukaista on, että parlamentti ja komissio puhuvat yhteen ääneen, muuten veto parlamentista voi johtaa siihen, että meillä 2010 on 27 erilaista turvallisuusmääräystä ja se on vielä hankalampi tilanne kuin tämänhetkinen. Kiitoksia. Seuraava puheenvuoro ja tiukasti on pidettävä kiinni tästä aikataulusta. Niin, kiitoksia herra puheenjohtaja. Niin, minä vastustin tätä alun alkaenkin, mutta nyt se on käytössä, sille ei voi mitään, mutta nyt tilanne on muuttunut hiukan tämän komentologian menettelyn käyttöönoton myötä, mutta tuskinpa huhtikuussa 2012, niin kuin sanomme jo viime vuonna, että pääsimme eroon tästä kiellosta. Sillä on elettävä ja meidän täytyy vain pyrkiä saamaan mahdollisimman kunnianhimoiset siirtymäkaudet aikaan. Minä olen samaa mieltä siitä, että huhtikuusta 2010 alkaen kautta kulkumatkustajat, jotka tax-free-tuotteiden kautta kulkevat eurooppalaisten lentokenttien kautta, että heidän elämänsä helpotettaisiin. Niin kuin se onnistuu jo Euroopan unionin sisällä tai Singaporesta tai Kroatiasta tänne. Minä uskon, että se on askel eteenpäin. Ja sitten meidän on vain lyötävä lukkoon eräänlainen määräaika, joka mahdollistaa, että lentokentät voivat järjestää työnsä uudelleen, mutta toisaalta että ne ja jäsenvaltiot olisivat velvoitettuja tehokkaasti investoimaan laitteisiin, jotta ei niin kuin ennen matkustajat joutuvat ö, sitten taistelemaan näiden määrästen kanssa, vaan että käyttäisimme näitä C-tyypin tai c luukan skannereita – Eli että skannatut tuotteet voi ottaa mukaan koneeseen, eli että meillä ei ole mitään rajoituksia. Eli että pullovettä voisi olla mukana. Mitä tulee näihin vanhoihin skannereihin, että ne tunnistaisivat kaiken. No se kestää vielä jonkin aikaa ennen kuin sellaiset on markkinoilla, mutta niin kauan ne ei tulisi jäädä odottamaan meidän. Tulisi katsoa, mitä Yhdysvalloissa tehdään. Ainakin on sanottu, että vuoden 2011 puoliväliin mennessä on jotain tarjolla, joten siltä pohjalta olisi lähdettävä liikkeelle ja olen samaa mieltä puheenjohtajan kanssa siitä, mitä juuri äsken sanoitte. Kiitoksia. Kiitokset Alden puolesta kollega Maiser. Es ist, wir sind da ziemlich... Niin, paljon kiitoksia. Olemme aika samaa mieltä näistä asioista. Haluamme sama, enemmän turvallisuutta lentoliikenteessä ja tiedämme, että tämänhetkinen äh, asetus ei äh, luo lisää turvallisuutta, joten voisimme sen poistamaan, mutta se ei ole mahdollisuutta, joten meidän täytyy löytää mahdollisimman pian toimiva järjestelmä sekä lentokentille että matkustajille, jos ei ole mitään erityissääntöjä jotain valtiota varten, vaan joka koskee kaikkia. Ja minä äh, luotan varsin hyvin teknologiaamme. Se kehittyy usein aika nopeasti. Uskon, että eh, D-tyyppi on nopeammin markkinoilla kuin 5-8 vuoden kuluttua. Ja olisi hyvä, että meillä on sellainen eh, järjestelmä käytössä, joka antaa 100 prosentin turvallisuuden. Ei ole mitään hyötyä laittaa sinne suuria laitteita, jotka ovat hitaita ja eh, jo, jotka vielä tekevät virheitä, eli me tarvitsemme päivitettyä C-tyyppiä. Äh, en tiedä, onko se mahdollista, joten komission ehdotukseen on hyvä, että transit-matkustajat saavat nyt jo helpotuksia, koska ei voida hyväksyä sitä, että äh, Frankfurtin lentokentällä syntyy viinavarastoja äh, sen takia, että siellä ne transit-matkustajan viinat takavarikoidaan, joten ähm, kyllä tämä pitää selkeästi määritellä mitä tulee kohtaan kaksi, voisin kuvitella, että että D-tyyppi saadaan aikaiseksi vuoden 2013 mennessä. Tärkeää on se, että se kaikilla lentokentillä otetaan käyttöön, koska ilmailun turvallisuus ei riipu lentokentän koosta, vaan siitä, että on tarpeelliset laitteet, joilla kaikki voidaan tarkistaa. Ja kolmas asia, joka ei tässä ole mukana eikä täällä lue, josta keskustelimme, tietenkin on kyse myös kustannuksista, ja täällä sanottiin, että tällaiset laitteet kostavat noin 300 000 euroa äh, suurin piirtein. Onko tämä nyt äh, sitten lentokenttien vai valtioiden tehtävä? Sen ei pitäisi kuitenkaan estää meidän ottamaan ottamasta käyttöön tällaista järkevää lainsäädäntöä. <coughs> Hyvä. Kiitoksia kollega Foster ECRn puolesta. Thank you, Chairman. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Niin, pilaan kyllä nyt juhlanne, sillä mehän vihaamme ainakin sitä, että matkaan saa ottaa 100 miljoonaa esteitä. Se on kyllä melkoinen harmi. Ja me tulemme, tulemme olemaan kaikki tyytyväisiä, jos tilanne muuttuu. Mutta nyt toisesta näkökulmasta katsottuna sanoisin, että kun kävimme puheenjohtajan muiden kanssa ihan hiljattain UK puolustusministeriön tutkimusyksiköissä. Me katsoimme nestemäisiä räjähteitä ja mitä niillä voidaan saada aikaiseksi. En halua pelotella yhtään ketään, mutta todellisuus on se, mikä se on. en minäkään suhtaudu tähän olan kohautuksella, mutta miten voimme edetä tämän aikataulun mukaisesti näin nopeasti? En millään voi ymmärtää, että siirrymme käyttämään C-luokalaitteita, kun D on jo olemassa. Kun katsotaan C-luokan järjestelmiä, ja se tarkoittaa sitä, että kauheita jonoja syntyy, kun kaikki joutuvat tyhjentämään taskunsa ja laukuunsa. Minäpä en usko, että tämä ratkaisumalli lyhentäisi näitä jonoja. Siinä ensimmäinen kommentti. Ja sitten, että ensi vaiheessa 2010 saataisiin jotain aikaiseksi. No mikä ettei, se olisi hyvä asia, mutta miten tämä voidaan logistisesti toteuttaa, jos katsotaan esimerkiksi lähtöportti turvallisuuden varmistamista. Sitä on vaikea sitten eri saada omaksi alueekseen. Mutta minä todellakin toivon, että tämä toimisi, mutta meidän ei tulisi ottaa käyttöön sellaisia menetelmiä, jotka eivät turvallisia eikä käytännön läheisiä. Ja me emme halua tietenkään vaikeuttaa kansalaisten elämää, ne, jo, niiden elämää, jotka siis haluavat matkustaa. Kiitoksia. Thank you, Mr. Kramer for the green. Kiitokset vihreiden puolesta kollega Kramer. Pyydän anteeksi, teidän piti saada puheenvuoro heti ennen Rova Fosteria, mutta nyt saatte puheenvuoron. Ähm, Ei se mitään. Tämähän on jotenkin omituinen ö, tilanne. Mehän olemme koko ajan vastustaneet tätä ja kysyneet ö, julkisissa ja epävirallisissa kokouksissa, mitä hyötyä tästä on, mitä turvallisuutta tämä luo. Eikä kukaan meille oikein voinut sanoa, kuinka äh, laaja nämä, val, nämä, tämä valvonta on, koska kyllähän tax free kaupasta voi ostaa mitä tahansa nesteitä ja jos on jotain pulveria, niin sitä voi sinne sekoittaa ja sitten äh, tilanne on sama, eli äh, valvonta ei objektiivisesti harrasteta ja kukaan ei sano, että miksi näin toimitaan. No me emme voi tilannetta tällä hetkellä muuttaa. Nyt annetaan uusia lukuja ja toiveena on, että että teollisuus keksi jonkinlaisen koneen, jolla kaikkea voidaan valvoa, mutta me emme tiedä vieläkään mitään. Ja koska ei uskalleta sanoa, että aikoinaan on ehkä tehty virhe, niin jatketaan tätä askartelua ja rakennetaan lisää esteitä, lisää byrokratiaa, mutta saadaanko nämä laitteet, kuka ne sitten rahoittaa. Täällä on puhuttu kustannuksista. Yksi laite maksaa 300 000 euroa. Kuka sen maksaa? Pitääkö valtio maksaa? Maksavatko kuluttajat? Niin poispäin. Me emme pääse tästä asiasta e, yhtään puuta pidemmälle, koska ensimmäinen askel oli jo väärin. Siinä vaan yritti esittää, että jotain asian eteen tehdään. Ei tämä meitä vie eteenpäin me voimme kyllä tällaisia määräaikoja tähän kirjoita, mutta täyttyvätkö kriteerit sitten, sitä emme tiedä. Is Wortman Cole. Kiitoksia seuraavana Wortman Cole. Niin, siis kaksi minuuttia. Sitten. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Jatkan siitä, mitä kollega Kramer totesi. Hän, hän muistutti siitä, että viime vuosien aikana olemme käsitelleet tätä asiaa hyvinkin pitkään, mutta kukaan ei ole voinut osoittaa, että tämä johtaisi parempaan turvallisuuteen. Ja sitten toinen asia. Viime vuonna määrittelimme tämän määräajan 2010 ja nyt näyttää siltä, että tämä ei enää onnistu. Ja siksipä en pidä hyvänä sitä ehdotusta, että 2014 olisi tämä määräaika ja että tätä futuristista teknologiaa T-luokan laitteita oli silloin käytettävissä me tiedämme, että jos tätä siirretään tuonemmaksi tulevaisuuteen, niin se mitätytyy kokonaan ja tästäpä syystä me emme voi hyväksyä tätä. 2012 meidän pitäisi sertifioida laitteet ja 2013 ottaa ne käyttöön. Meidän pitää ottaa käyttöön parasta mahdollista teknologiaa, niin kuin kollega Gross totesi. Ehkä se tarkoittaa sitä, että se Äh, kirvoittaa kunnon teknologisen kehitykseen ja parempiin laitteisiin. Mitä tulee tähän ensimmäiseen asiaan, niin paljon on valiteltu sitä, että kauttakulkumatkastajat joutuvat jättämään viinaksensa lentokentille, mutta meidän täytyy löytää jonkunlainen logistinenkin ratkaisu, sillä joissakin lentoken- joillakin lentokentillä tämä on suuri ongelma, koska me tiedämme, että käytännön toteutuskin on ontuvaa joillakin lentokentille. Ja sitten viimeisin huomio täytäntöönpano poikkeaa lentokentästä toiseen ja se aiheuttaa sekaannusta matkustajien mielissä, joten herääkin kysymys siitä, että voitaisiinkohan panosta tulevina vuosina johdonmukaiseen ja yhdenmukaiseen täytäntöönpanoon. Kiitoksia. Thank you, Mr. Panjo. Kiitokset kollega Panjo. Beaucoup de choses ont été dites déjà. Ihan muutama sana, koska paljon on jo sanottu. Hyvä puheenjohtaja, mielestäni tämä keskustelu on vähän <clears throat> turhaa, koska tässä huomataan kyllä toisaalta komission puutteellinen toiminta. Tänä päivänä komissio sanoo, että muutaman kuukauden aikaviivellä se ei ole pystynyt valmistamaan tätä tai osoittamaan teollisuuden edustajille sillä tavalla, että olisi pystynyt hyödyntämään teknologiaa <clears throat> vaatimusten mukaisesti. Kun nyt ehdotetaan tätä koordinaattorien kokousta, niin ehdotetaan, että mennään vieläkin nopeammin, mitä Euroopan unionin komissio on ehdottanut ja mihin se on itse pystynyt. Ei tässä ole mistään veltoilusta tai laiskuudesta kyse, vaan että halutaan yhtä pitäviä äh, määräyksiä, jotta välttyisimme tilanteita, joissa on eletty eri jäsenmaiden lentokentillä. Me tiedämme, että järjestelmät eivät toimi moitteettomasti jäsenmaista toiseen. Mutta haluaisin kuitenkin vielä lisätä komission ehdotukseen, anteeksi tämän valiokunnan tekemään ehdotukseen ja koordinaattorin kokouksen vielä jotakin lisää. Jotta voisimme välttää näistä toimintahäiriöistä, niin meillä pitäisi olla yksi päivä täytäntöönpanoa ajatellen tai käyttöönottoa ajatellen. Silloin tämä selkeys ja läpinäkyvyys olisi todella kourin Ja silloin me voisimme myös ottaa mittaa valmistajista. Thank you, Sanis Kiitokset. Sitten kollega Sanis Plasa. Um, Brian, um, also my... Kiitoksia oikein paljon. Brian, uh, toisena koordinaattorina Libessä minun haluaisin sanoa seuraavaa, että ei ole mikään salaisuus se, että edellisellä kausilla olemme aina vastustaneet tämänhetkisiä toimenpiteitä. Olemme sanoneet, että ei ole johdonmukaisia ja uh, teho, ei ole. Olemme vaatineet näiden toimenpiteiden poistamista, tai korvaamista vaihtoehtoisella valvontajärjestelmällä. On vähän yllättävää, että tämä määräaika 2010 äh, huhtikuu ei voida saavuttaa. Kuten Trannin koordinaattorit äh, tällainen asteittainen äh, sen toiminta ei ole eh, toimivaa, koska se aiheuttaisi lisää eh, eh, sekaannusta, vaan kaikki lentokentät tai ei yksikään. Ajatus, että parannetaan transitliikenteessä olevien matkustajien tilannetta on tietenkin mukavaa, mutta ei ole aivan selvää, että onko se toteutettavissa. Lentokentät ja lentoyhtiöt ja lentokentät, joissa on erilaista tällaista gate securityä, äh, niille se on valtainen logistinen äh, painajainen. Meidän täytyy olla hyvin varovaisia tämän asian suhteen. Teidän pitäisi ehkä harkita tätä uudelleen. Sitten teknologia A ja B ei ole vaihtoehto. Teknologia C on mielestäni ihan vakavasti otettava vaihtoehto. Sitä ehkä pitäisi hiukan päivittää. D-teknologiaa kehitellään, mutta se on tietenkin paras ratkaisu. Sen pitäisi olla valmista 18 kuukauden sisällä. Luotammeko siihen, täytyykö meidän odottaa sitä? Ehkä C-teknologia päivitettynä riittää meille, kun se kerran riittää Yhdysvalloille. Se mitä Rai sanoi, tämä muutos tulee Yhdysvalloissa tapahtumaan todennäköisesti vuonna 2011. Mitä me tässä oikein odotamme? Se, mitä me tarko- tarvitsemme, oli kyseessä teknologia C tai D, on operationaalinen testaus kaikilla lentokentillä, jota komissio harjoittaa. Ja näiden testitulosten pohjalta meidän pitäisi tehdä päät- päätös, mutta meidän pitäisi mielestäni kuitenkin pitää kiinni tästä tammikuusta 2012. Kiitoksia ja nyt voitte taas vetää henkeä. Kollega Durand vihreiden puolesta. Oui, merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Minä jatkan vähän samalla linjoilla kuin kollega Kramer. Mielestäni silloin kun pitää arvioida jotakin järjestelmää tai korvata sitä toisella, niin silloinhan nousee koko joukko kysymyksiä ja esitetään uusia kysymyksiä. Herra Kalata tietää yhtä hyvin kuin minä, että kun vuonna 2001, kun otimme tämän <clears throat> säännön käyttöön, jossa otin kaikki terävät leikkaavat esineet, niin sehän perustui syyskuun 11. päivän tapahtumiin. Sen jälkeen nämä nestepäätös liittyi siihen. Me, se tehtiin heti äärimmäisten, äärimmäisten vakavien tapahtumien jälkeen. Meillähän ei ole nyt mitään varsinaista näyttöä tai todistetta siitä, että tällä todella suojellaan varsinaisesti ilmailualan matkailijoita. Kyllä tässä nyt on ihan aihetta kysyäkin, onko tässä mitään järkeä, onko komissiolla ollut kapasiteettia pakottaa asianomaista teollisuutta mukautumaan ja muuttumaan tilanteen mukaan. Kyllä tässä voitaisiin kysyä nyt, mikä on hyvä vaihtoehto. Eikö nyt olisi todellakin muuttaa näitä, kun puhutaan sampoista tai muista nesteistä, muuttaa litrojen määrää ja täytyy ajatella myös kaikkia kustannuksia, mitä siihen sisältyy. Se liittyy työllisyyteen, työhön, myöhästyneisiin lentoihin, myöhästyneisiin matkustajiin. Tässä on kyse ABCDEFG-järjestelmistä. Kyllähän me voimme venyttää tätä äh, äh, aikaa vaikka kuinka pitkälle, jos me rupeamme tarkistamaan kaikkea mahdollisia nesteitä, mutta meidän täytyy nyt perustella, mikä on perusturvallisuus ja kustannukset, kokonaiskustannukset, jotka sisältyvät kaikkiin näihin vaadittaviin toimenpiteisiin silloin, kun heidän käsimatkatavaroitaan tarkitetaan. Muistakaa, että nesteitähän löytyy vaikka kuinka paljon myös ruuma matkatavaroista. Eihän kaikkea tarkisteta siellä niin perinpohjaisesti. Eli kyllä kai nyt olisi se todellinen hetki ryhtyä laatimaan todellista raporttia kustannuksista versus hyödystä tässä tarkastusjärjestelmässä. Thank you. Kiitoksia sitten kollega Van Dalen. Voorzitter, ik heb natuurlijk goed geluisterd. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Kuuntelin tarkkaan sanojanne näistä päätöksestä koordinaattoreiden kokouksessa. Mutta tämä ensimmäisen kohdan suhteen käy ilmi, että kolmella suurella lentokentällä tulee olemaan ongelmia Viinin, Berliinin ja Amsterdamin kentillä. Heillä on omat laitteet lähtöportti tarkastuksin ja sillä varmistetaan, ettei kautta kultuu että mene muiden matkustajien kanssa sekaisin. Ja me tiedämme, että tämä johtaa kyllä suuriin, suuriin ja pitkiin ö, jonoihin. Mehän tiedämme, mihin tämä johtaa. Toinen asia, jonka haluaisin ottaa esille, eli onko C-luokan järjestelmät käytettävissä vai ei. Täällä on sanottu, että kahden vuoden päästä DI-luokan järjestelmä olisi käytettävissä, joten kohtaan pitäisi lisätä, että ainakin tyypin C-mukaiset laitteet. Me voimme tietenkin keskustella vaikka kuinka pitkään, mutta jos tämä keskustelu vaan jatkuu, niin ei tästä synny oikeastaan mitään käytännön tulosta. Tietenkin tekstiä voidaan viilata, mutta herää kysymys, että onko siinä yhtään mitään järkeä. Pysytäänkö me ylipäätään aikataulussa? Kollega Van Dalen, ei tämä näin toimi, että ensin sanotte juu ja sitten sanotte jaa ja eihän tämä onnistu. Tehän olitte itse koordinaattoreiden kokouksessa mukana, ettekä vastustaneet tätä tekstiä, joka hyväksyttiin koordinaattoreiden kokouksessa. Niin saan nyt todeta, että kyllähän minä esitin kommenttini tähän kakkoskohtaan. Kollega Van Dalen, saatte puheenvuoron kun silloin, kun minä annan teille luvan. Eli haluatteko käyttää puheenvuoroa? No hyvä. Sirana, Kollega Rana. Minä nyt eh, katson, että mikä tilanne meillä sitten on, kun koko tämä menettely on takanamme. Tämä koskee useita ihmisiä, jotka jatkuvasti matkustavat ja joutuvat kärsimään näistä toimenpiteistä lentokentillä. Ollaan erittäin kiinnostuneita siitä, mitä täällä tulee tapahtumaan. Minä pelkään pahoin ja sitä voisimme yrittää vastustaa, kun me tämän julkaisemme. Ja toivon, että päätämme tästä niin sitten ihmiset sanovat, että voi hyvänen aika taas, tämä kestää kaksi tai kolme vuotta ja meidän täytyy kestää näitä toimenpiteitä vielä siihen mennessä. Olisi hyvä, kun tästä tiedotamme, niin kertoisimme kaikille lentokentille, lentoyhtiöille ja matkustajille, että tämä uusi asetus kyllä tulee, se tulee sitovasti ja se tullaan sitten panemaan täytäntöön. Se pitäisi yhdistää neuvoihin siitä, miten tällä hetkellä lentokentällä toimitaan. Kaikki lentokentät käsittelevät tätä asetusta eri tavoin, eri valtiot käsittelevät sitä eri tavoin. Tämä on asia, jota voitaisiin parantaa tässä yhteydessä. Ja kolmanneksi kysymys, jonka itselleni asetan. Vuonna 2006 tehtiin tämä nestekielto asetus. Nyt on vuosi 2009. Kyllähän tässä, tälläkin valin on ollut selvää, että tarvitsemme uusia laitteita. Miksi on kestänyt niin kauan niiden kehittelyssä? Miksi tähän päivään mennessä ei ole edes tällaista koelaitetta tai edes jonkinlaista ajatusta siitä, miltä sen pitäisi näyttää? Se on kuulemma arkaluontoista tietoa kyllä nyt yrityksiä voitaisiin todella painostaa, jotta nämä nyt asetetut tavoitteet saavutetaan. Kiitoksia. Thank you. Next. Kiitoksia. Sitten kollega Buskort. Dank u wel, voorzitter. Ik ben ah, kiitoksia. Niin. Al voor de uitnodiging voor mij als Liebe. Kiitoksia oikein paljon olen uusi jäsen live-valiokunnassa ja haluaisin kysyäkin seuraavanlaista asiaa. Mistä on kyse? Onko kyse lentokenttien asioista vai matkustajien asioista, jotka kärsivät tilanteesta? Ja sitten huomioitakoon kaksi asiaa. Niin kuin täällä on sanottu, todelliset riskit turvallisuusongelmat, niin kuin komissio sanoi, mutta voisiko joku kertoa minulle seuraavaa? Matkustin viime viikolla Panamasta Amsterdamiin, tarkistuksia ei toteutettu ollenkaan, minulla olisi voinut olla vaikka Magnum pulloja mukana. Sitten kun jatkan matkaa Kööpenhaminaan, niin Amsterdamissa minua kylläkin tsekataan vain sen takia, että haluan matkaistaa parisataa kilometriä, mutta Panamasta Amsterdamiin matkaa on yli tuhat kilometriä. Onko tämä nyt sitten turvallista? No sitten teknologinen kysymys. Yhtäältä täällä sanotaan, että lentokentät ovat ilmoittaneet, että ei tällaista teknologiaa ole saatavissa, mutta teollisuus taas hehkuttaa, että kyllä, kyllä, ja Yhdysvalloissa on jopa näitä laitteita tilattu. En oikein tiedä, että mikä tässä on pelin henki, joten voisikohan komissio hiukan valaista asiaa. Pascual. Kollega de Grandes Pascual. Kiitos puheenjohtaja ihan lyhyesti, niin kuin puheenjohtaja toivoi ei pidä unohtaa nyt näitä ensimmäisiä premissejä. Nämä hyvin epäsuositut toimenpiteet ovat myös johtuvat terroristi-iskuista, mutta ehkä näistä on keskustellut paljon, ovatko ne mukavia vai ei matkustajille. Mutta kyllä tämä on aika helppo tehtävä sanoa, että komissoille yhtä pysynyt tehtäviensä tasalla. Voidaan tässä olla populistinen ja sanoa äänestäjille, että me pyrimme välttämään näitä toimenpiteitä jatkossa mutta ennen huhtikuun loppua vuonna 2010 meillä pitää olla päätös tehty ja Espanjan puheenjohtajakauden aikana tähän pitää päästä komitologian avulla. Meillä on hyvin paljon vähän liikkumavaraa. Koordinaattoreiden täytyy tehdä tässä tiukka ehdotus komissiolle, mutta täytyy myös muistaa, että on välttämätöntä painottaa ääniä. Näin ollen emme voi sanoa terroristeille, että Eurooppa on ollut täysin kykenemätön uudistamaan järjestelmiä, millä voisi taistella heitä vastaan. Meidän täytyy neuvotella nyt vakavasti komission kanssa, jotta voimme saada käyttöön järjestelmän ennen ensi vuoden huhtikuun loppua ja sen myötä poistaa kaikki hankaluudet ja ikämuudet, mutta me emme saa unohtaa myös terrorismin vastaista taistelua tässä yhteydessä. Thank you, Mr. Kiitoksia, kollega Higgins. Thank you very much indeed. Uh, Kiitoksia oikein paljon hyvä puheenjohtaja. Haluaisin vain sanoa, että olen samaa mieltä edeltävän puhujan kanssa ja edustaja Fosterin kanssa. Loppujen lopuksi me haluaisin liberalisoida ja poistaa esteet. Mutta tässä on kyse turvallisuudesta ja turvallisuusuhka ei ole kadonnut. Toisaalta, jotta tasapaino olisi oikea, Minun omat vaikutelmani on, että jos Yhdysvallat on hyväksynyt C-tyypin ja kaikki, jotka lentävät Yhdysvaltoihin ja lentävät Yhdysvaltojen sisällä, tietävät, että vaikka vaikuttaakin siltä, että meillä säännöt ovat hyvin tiukat, niin Yhdysvalloissa säännöt ovat kyllä paljon, paljon tiukemmat, joten minä kyllä oletan, että C-tyyppi on se, joka meidänkin pitäisi hyväksyä mitä tulee aikaan ja aikatauluun, me tarvitsemme, tämä tulee johtamaan pidempiin jonoihin ja lentokentillä, mutta tätä ihmiset kuitenkin haluavat. Me olemme käsitelleet kustannusta tähän liittyy kustannuselementti ja se on otettava huomioon. Kiitoksia. Kiitos. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? No, saatte vielä uudemman kerran puheenvuoron, mutta minuutin verran aikaa. Wir haben mit der... Niin, varmuuden välttämiseksi. Niin, tämä menetelmä ei tarjoa turvallisuutta taivaalla, ja Yhdysvaltain C-luokan järjestelmä ei tarjoa sitä, koska se ei toimi vielä kunnolla. Ja nyt täällä on pohdittu, että pitäisikö kohtaa kaksi muuttaa sitä, että 2012 mennessä – olemassa olevaa teknologiaa käytän, eli ei sanotaisi, että C tai D, vaan tarkoituksena on, että D-järjestelmä olisi 2013 käytettävissä, koska se olisi turvallisuuden kannalta paras ratkaisumalli, mutta jos me pidämme kiinni tästä C-stä ajaa, no asia selvä. Okay, is everybody else? No ei, hyvä. Sopiiko tämä kaikille? No niin, minä olen puhunut äh, tuottajille. Yksi näistä tuottajista, Rapitskan, on minun vaalipiirissäni ja edustaja Fosterin vaalipiirissä. Ja minä olen puhunut näille eh, tuottajille. Ja kaksi tuottajaa sanoivat minulle riippumatta toisistaan, että D-tyyppiä varten tarvitaan vielä viisi vuotta, ehkä seitsemän, kahdeksan vuotta. D-tyyppi ei, sitä ei tulla saamaan eh, yhtään aiemmin. Joten meillä nyt on sitten C-tyyppi käsissämme. No se tyyppi ei ole ihan vielä valmis, mutta että tuntuu siltä, että seuraavan vuoden sisällä tai jotain sellaista, niin eh, päivitetty C-tyyppi on valmis. Yhdysvallat tulee käyttämään päivitettyä paranneltua C-versiota, joten tällä hetkellä Yhdysvallatkaan ei tiedä, mikä on täytännönpanon eh, tarkka aikataulu, mutta siellä odotetaan, että se on 2011. Ollaan nyt tarkkoja näiden suhteen. D-tyyppi, me kaikki haluaisimme sen, mutta 5-10 vuotta siihen kestää. Parannettu C-tyyppi on mahdollinen seuraavan parin vuoden aikana ja sen puitteissa amerikkalaiset tekevät töitä. Joten haluaisin nyt vain, että jäsenet tietävät, mistä tässä puhutaan. Ja siksi kappale kaksi on muotoiltu näin, koska me tarvitsemme sertifiointia jäsenvaltioihin ennen kuin tämä voidaan toteuttaa. Ja se tarkoittaa, että me voimme käyttää muita olemassa olevia teknologioita, jos niitä voidaan käyttää nestekielon poistamiseen. Halusin vain, että tiedätte tämän ja siksi koordinaattorien kanta on tämä pitkän keskustelun jälkeen koordinaattoreissa äh, eilen ja ähm, muualla, niin siitä tämä kanta johtui. Ja tästä tämä on eri asia kuin mistä lähdimme, mutta tähän se päätyi. Mitä tulee meidän päätöksentekorooliimme? Meillä ei itse asiassa ole päätöksentekoa haluatteko roolia tässä vaiheessa. Meidän roolimme on sanoa kyllä tai ei siihen, mitä asiantuntijat ja komissio päättää komitologiassa. Minä annan teille tässä nyt mahdollisuuden kertoa mielipiteenne. Vaikka jotkut teistä ovat sitä mieltä, että tämä on pelkkää ajanhukkaa, ihan helposti olisi voinut sanoa, että tämä asia menee komitologiaan ja me keskustelemme siitä valiokuntana komitologiamenettelyn puitteissa. Mutta minulla oli se tunne, että te halusitte ehkä sanoa jotain ja halusin antaa myös kansalaisvapauksien valiokunnan kollegoille mahdollisuuden sanoa jotain. vastauksena voimme komissiolle sanoa, että tämä ei ole tie eteenpäin. Jos me sanomme komissiolle, että tämä ei ole tie eteenpäin, niin sitten meillä pitäisi olla joku toinen vaihtoehto ja sanoa, että työstäkää tätä. Mutta loppujen lopuksi, jos he eivät välitä siitä, niin he voivat olla siitä välittämättä. Jos asiantuntijakomitea on siitä välittämättä, niin se on meidän oikeutensa. Sitten meillä on päätös tehtävänä, nimittäin hyväksyä vai hylätä heidän ehdotuksensa. Joten hyvät jäsenet, olkaa tietoisia siitä, kuinka paljon valtaa meillä on. Meillä ei ole valtaa itse asiassa tässä vaiheessa, vasta seuraavassa vaiheessa, mutta nyt meille annetaan mahdollisuus käydä laajaa keskustelua komission kanssa, joka voi viedä tämän viestin eteenpäin asiantuntijakomitealle. No niin, 30 sekuntia you, you being the chair of... Niin, on hienoa, että annat ylipäätään meille puheenvuoron sekä meille että Liben valiokunnan jäsenille, mutta voisitteko kommentoida näitä kysymyksiä, niin koordinaattorikokouksessa tehty päätös näihin kautakulkumatkustajien liittyen. Mehän olemme törmäämässä ongelmiin juuri näiden lähtöportti tarkastusten kanssa suhteen? Yhdellä lentokontalla on äh, logistinen ongelma, erityisesti tämän Skipolilla, äh, koska se on äh, tehnyt äh, porttikohtaiset tarkastuspisteet. Jos äh, vertaatte muita lentokenttiä äh, tämän maailman skipoleihin ja Heathrowheihin, niin pääongelma on skipol. Minä vastustan vuotta 2011, koska äh, tunnustan, niistan, että tarvitaan aikaa kehittää teknologiaa, mutta antaa myös niille lentokentille, joilla on ongelma, mahdollisuus ö, tarkastella tilannetta ja sopeutua siihen. Minä en nyt halua mitenkään hyökätä Skipolia vastaan. Ö, ei ole kyse pelkästään siitä. Mutta Yksi ongelmista on se, että he käyttivät hyvin paljon määrärahoja viime vuonna koneisiin, eivätkä he halua käyttää lisää rahaa kolme vuoden kuluttua. Meidän tulee varovaisia lentokenttien kanssa, koska monet niistä lentokentistä, jotka valittivat, eivät valittaneet itse turvallisuuskysymyksistä. Öö, meidän on tarkasteltava tätä asiaa turvallisuuskysymyksenä, ei sitä, miten se vaikuttaa Manchesterin, Skipoliin tai mihin tahansa lentokentään. Se on osa tätä yleistä tarkastelua, jonka asiantuntijat eh, sitten tekevät. Ja ehkä eh, he palaavat tykömme ja sanovat, että ei tämä toimi siitä ja siitä syystä, mutta minä nyt haluan ryhtyä käsittelemään yksittäisten lentokenttien ongelmia. No, tämä on ongelma silloin, kun lentokentät tekevät turvatarkastuksia porteilla eivätkä yleisesti. Ja niitä on aika vähän EU-ssa. Amerikassa tämä on suurempi ongelma, mutta he eivät pidä sitä ongelmana, kun he ottavat käyttöön parannetun C-version. No, pää, suurin ongelma, joka meillä on ollut, erityisesti kansalaisvapauksien valiokunnassa on se, että ihmiset valittavat siitä, että heidän verovapaat ostoksensa viedään heiltä. Ei kaikkea voida saada. Ei voida sanoa, että toisilta mm, voidaan ei, ei saa viedä verovapaita ostoksia ja sitten sanoa, että no toisten suhteen meillä on ongelma tarkastusten suhteen, vaan eh, tarkoituksena on, että transitmatkustajat viedään läpi nopeammin erottamalla heidät. Eh, huomaan kyllä, että siitä syntyy logistisia ongelmia, mutta eh, yksi tavoitteistamme pitäisi olla se, että ihmisiltä viedään heidän laillisesti ostetut ostoksensa pois siksi, että he nyt lentävät vielä sata mailia Euroopassa. Tämä on transitmatkustajien ongelma. Mutta nämä ovat vain ehdotuksia. Ei meillä ole minkäänlaista valtaa päättää siitä nyt. Okay. Minä tiesin, että näin tässä käy. Edustaja Ludford. I'm really sorry, Chairman. Pyydän anteeksi, herra puheenjohtaja. Niin, siihen mitä sanoitte. Voimmeko tai oletteko te varmoja siitä, että logistinen ongelma kauttakulku ja muiden matkustajien välillä voidaan ratkaista? Onkohan tähän liittyen mahdollista syntyä turvallisuuteen liittyviä porsara reikiä? proposing, it's niin kun katsotte komission ehdotusta, niin se on tässä suhteessa avoimempi. Minä en ole varma yhtään mistään, minä en ole turvallisuusalan asiantuntija, mutta minä nyt jään odottamaan, että mitä asiantuntijat sanovat vastineena siihen, mitä me olemme sanoneet. Me katsomme siis näitä kauttakulkumatkustajia, joiden ostoksia takavarikoidaan. Sehän on oikeastaan laillistettua varkautta discussion for only 30... Niin, avasitte tämän keskustelun vain 30 sekunniksi ja meidän pitäisi nyt päättää se tähän. Meidän pitäisi mennä teknisiin yksityiskohtiin. Sanoimme selkeästi, mikä tavoite meillä on ja sitten kun tekniset asiantuntijat sanovat meillä, että se on mahdotonta, niin katsotaan asiaa sitten. Mutta viedään sitä kuitenkin niin pitkälle kuin mahdollista. Kiitoksia. Me teemme päätöksen, kunhan asiantuntijat ovat kokoustaneet. Taisin sanoa tämän jo muutaman otteeseen. Kollega Kajakka. And I would like to say that... Kiitoksia oikein paljon ja haluaisin sanoa, että kiitän kaikkia sitä kommenteista, joita täällä on tehty. Tämä on ollut erittäin tärkeä keskustelu. Haluaisin muutaman asian sanoa. Ja kuten täällä on sanottu, aion komitealle kertoa Euroopan parlamentin pääkommentit. Haluaisin muistuttaa teille tämän säännön syistä. Tämä sääntö piti ottaa käyttöön johtuen erittäin suuresta terroristiuhkassa, joka on yhdistyneessä kuningaskunnassa johtanut tuomioihin, jotka ovat nyt julkisia. Silloin se ei ollut mahdollista. oli salajuoni räjäyttää noin seitsemän lentokonetta ilmassa Heathrowsta lähtiessä. Tällaisten nestemäisten räjähteiden avulla. Joten tämä oli tässä toimenpiteessä taustalla. Kyse on turvallisuusuhasta ja tämä uhka on olemassa Euroopassa ja myös muualla maailmassa, jotka, jossa on otettu tämä sama sääntö käyttöön ensinnäkin. Toiseksi, meidän tavoitteemme on yrittää muuttaa näitä sääntöjä niin pian kuin mahdollista. Tavoitteenamme on vähentää haittaa yksinkertaistaa, löytää parempi järjestelmä, löytää teknologiaa tämän ongelman ratkaisemiseksi, koska kukaan ei pidä näistä toimenpiteistä. Tämä on sääntö, joka meillä on EU:ssa ja myös muualla maailmassa tämän uhan torjumiseksi. Kolmanneksi on totta, että ne tiedot, joita me saimme, on se, että vuoteen 2010 mennessä teknologia olisi olemassa. Se on ihan totta. Ja tiedot, jotka saimme tuottajilta, viranomaisilta on se, että silloin meillä olisi tätä teknologiaa, mutta teknologia ei vielä ole, ei Euroopassa, ei Yhdysvalloissa, ei missään maailmassa. Tämä on virhe, jonka tekivät kaikki ne maat, jotka ottivat tämän säännön käyttöön. Olen hyvin pahoillani, että tämä virhe tehtiin, koska olisimme kovasti mielellämme luopuneet tästä säännöstä vuonna 2010. Ovatko Yhdysvallat sitten valmiit? Yhdysvallat tulevat testaamaan näitä laitteita seuraavan 18 kuukauden aikana. Kukaan ei ole vielä valmis. Se on todellisuus. Ja mitä teknologiasta sitten? Herra Simpson on selittänyt sen oikein hyvin. Meillä on neljän tyyppistä teknologiaa. A-tyyppi, avataan pullo, katsotaan onko siellä räjähteitä, se on tehtävä jokaisen pullon kohteen suhteen. B-tyyppi pulloa ei avata, mutta se laitetaan laitteeseen. C-tyyppi on se kaikkein lupaavin. D-tyyppi, että räjähtävät nesteet läpivalaistaan ottamatta niitä ulos matkalaukusta. Sitä varten tarvitaan vielä paljon aikaa. Mitä komissio ehdottaa? Meidän on sitä asiantuntijan kanssa. No ensinnäkin löydettävä ratkaisu transitmatkustajille. Helpotettava tätä, että tax-free-ostokset takavarikoidaan. Tällä hetkellä kolmesta maista tulevat transitmatkustajat joutuvat luopumaan nesteistään, ihan, paitsi jos tulee Kroatiasta tai Singaporesta. Kroatiasta ja Singaporesta matkustajat saavat tuoda nesteitä koska on kansainvälinen sopimus ja lentokentät pystyvät tunnistamaan matkustajat, jotka tulevat Kroatiasta ja Singaporista. Se, mitä me ehdotamme, on luopua näistä mm, taksituotteiden takavarikoinneista. Toiseksi, me ehdotamme vuotta 2012, yritetään löytää ratkaisu tärkeimpiä lentokenttiä varten. Ja mielestämme se on mahdollista. Keskustelemme siitä jäsenten kanssa. Ehkä pienemmille lentokentille annamme vuoden 2014, jos ne tarvitsevat pari lisävuotta. Voimmeko äh, aikaistaa näitä päivämääriä? Mitä aikaisemmin voimme sen tehdä, sen parempi, mutta meidän täytyy valvoa turvallisuutta. Me emme tule aikaistamaan määräaikoja, jos turvallisuusehtoja ei täytetä, mutta tulen äh, kertomaan, että täällä on vaadittu yksinkertaista järjestelmää. Ehkä yksi määräaika olisi parempi kuin useampi määräaika. Nämä ovat kuitenkin lopullisia määräaikoja siihen mennessä. Ne lentokentät, jotka pystyvät toimimaan aikaisemmin, niitä kannustetaan siihen. Miten? Komissio olisi valmis ilmoittamaan ne lentokentät, jotka voivat ottaa tämän teknologian aikaisemmin käyttöön, tiedottamaan matkustajille siitä ja tällä tavoin tilanne voidaan ratkaista aikaisemminkin. Mutta me tarvitsemme teknologiaa. Olemme myös valmiita keskustelemaan uudistuksesta, jos meillä on kansainvälinen järjestelmä. Jos Yhdysvallat toimii ennen meitä, niin sitten me emme sano, että me aiomme lykätä tätä. Jos meillä on kansainvälinen järjestelmä ja me toimimme läheisessä yhteistyössä Yhdysvaltojen kanssa, me keskustelemme tästä. Eurooppa on johtava asemassa. Me vaadimme uudistusta. Muut maat ovat varauksellisempia. Ne sanovat, että meillä on tämä järjestelmä käytössä. Matkustajat ovat tottuneet siihen. Me emme tyydy siihen. Me sanomme, että meidän on löydettävä ratkaisu mahdollisimman pian. Operationaalisesta testauksesta sitten edistystä on tapahtunut hyvinkin nopeasti. Tuottajat todella ponnistelevat, mutta ne tarvitsevat selkeyttä. Jatkuuko tämä sääntö loputtomiin vai tuleeko se muuttumaan? Meidän on sovittava määräajasta, koska tällä tavoin saamme selkeyttä niin, että laitteistoja myydään, mutta laitteistojen täytyy myös olla käytössä, luvanvaraistettu ja täytäntöönpanto. Ja lopuksi haluaisin erään erittäin tärkeän asian ottaa esille, jonka puheenjohtajakin mainitsi. Euroopan parlamentilla on oikeus kertoa mielipiteensä lopullista järjestelmästä, koska tästä keskustellaan turvallisuusasiantuntijoiden kanssa. 18. marraskuuta meillä on keskustelu komitologiamenettelyssä ja sen jälkeen Meillä on kolmen kuukauden määräaika, jonka aikana parlamentti voi sanoa, sopiiko tämä sille vai hylkääkö se sen. Tämä on tilanne. On erittäin tärkeää, koska me haluaisimme välttää hylkäämisen, että otamme huomioon kaikki teidän ehdotuksensa. Paras mahdollinen teknologia, integroitu järjestelmä kaikille matkustajille, katsoa, voimmeko panna tämän täytäntöön mahdollisimman tehokkaalla tavalla. Tiedotusta matkustajille, eh, menettelyn nopeuttaminen, mutta me tarvitsemme jotain. Jos järjestelmä ei ole käytössä ja jos meillä ei ole vaihtoehtoa, niin sitten meille syntyy valtaisa ongelma. Ja siksi, herra Tajani, todella halusi käydä tätä keskustelua ennen kuin asiantuntijakomitea kokoontuu. Ja komission jäsen on siitä erittäin kiitollinen. Keskustelu jäsenvaltioiden kanssa tulee olemaan erittäin vaikea, mutta eh, tämän keskustelun jälkeen tulemme raportoimaan komitealle. Toivottavasti komitea löytää tasapainoisen ratkaisun tämänhetkisen tilanteen parantamiseksi. Kiitoksia. Kiitoksia, kollega Kajaka. Seuraava aihe esityslistalla on muistion esittely. Talouskriisin vaikutukset EUn lentoliikennesektoriin. Of Ms. Macario and Mr. Van de Voort. Kollega Macario ja Van de Voort ovat täällä paikalla ilmeisestikin. Foster. Kollega Foster, olkaa hyvä. Sorry to interrupt you, Chairman. Uh, Pyydän anteeksi, että keskeytän teidät, mutta me emme ole nähneet tätä muistiota. Me olemme yrittäneet kyllä saada sen käyttöömme ja meille on kerrottu, että sitä ei ole saatavissa tähän kokoukseen mennessä. En ole nähnyt mitään muistiota muistuttavaakaan. I'm led to believe the study will be distributed now, so it's... it's... Niin paraikaa tätä muistiota ollaan jakamassa. En tiedä, onko se ollut jo aikaisemmin olemassa. Niin ilmeisesti tämän pohjalta tätä lähdetään nyt tarkentamaan. Työjärjestyskysymys. Something red niin on tietenkin selvää, että he haluavat saada jotain aikaiseksi. He haluavat esittää jotain tässä valiokunnassa ja he haluavat, että tästä muistiosta keskustellaan. Mutta kun tulee valiokuntaan, niin voidaan olettaa, että kollegat haluavat kommentoida sanottua, joten tuskin tämä on järkevä lähestymistapa, eli että keskustelun alkajaisiksi tämä teksti välitetään kollegoiden käyttöön. Me olemme esittäneet pyynnön sihteeristölle ja toivoisin, että te puheenjohtajan ominaisuudessa muistuttaisitte niitä, että jos haluatte kommentoida asiaa jatkossa, niin ainakin edellispäivinä siihen liittyvät asiakirjat pitäisi saada käyttöön, jotta, voi todellakin, jotta voidaan todellakin käydä hedelmällistä keskustelua. We will. Hyvä. Kirjatto on, välitetään sihteeristölle tämä viesti, jotta aina ne, jotka muistiota tai esitelmiä ovat pitämässä, niin – hyvissä ajoin välittävät tämän tekstin kollegoiden käyttöön ja hyvissä ajoin ei tarkoita sitä, että minuuttia ennen kuin esitys alkaa. No niin, tämä on siis patu muistiin, joten voitaisinkohan nyt kuulla tämä esittely. The, the two on the end, yeah. Okay, if we look to say 15 minutes for the presentation. No niin, varttitunnin esitykset ja sitten kysymyksiä ja kommentteja. Joten toivottavasti ehditte siihen mennessä lukasemaan jotain tästä esityksestä. We're ready when you are. No niin, Aloittakaa vaan. Pistätte vaan mikrofonin päälle ja annatte palaa. Okei, okay, hartelijk eh, dank. Voor... Sydämelliset kiitokset, herra puheenjohtaja, tästä mahdollisuudesta, että voimme esitellä oman muistiomme. Me yritämme hyvin lyhyesti ja ytimekkäästi esitellä tämän muistion ja sitten yritämme vastata mahdollisiin kysymyksiin. No mistä tässä muistiossa on kysymys? Viisi osiota. Johdanto. Anteeksi, anteeksi, että keskeytän teidät, mutta ne, jotka haluavat jutella, niin menkääpäs käytäville juttelemaan. Minä en toivoisi, että kokouksen aikana järjestetään vielä tusina muita kokouksia, joten muut kokoukset sitten tuolla käytävän puolella. Go to the next slide, please. No niin, ja sitten seuraava kalvo näkyviin. Niin, tässä näette sisällön johdanto, lyhyesti myöskin ilmailualan rakenteesta. Me tiedämme, mikä se on, mutta me emme sitä huomioi. Kyse ei ole mistään homogeenisesta tuotteesta. Sitten menneisyyden trendit ja viime ajan trendit ja sitten katsomme myöskin kriisin vaikutuksia ja katsomme myöskin sitä, että minkälaisia vaikutuksia kriisillä todellakin on ollut ja sitten muutamia ehdotuksia. Kun katsotaan kriisin vaikutuksia, niin edellisessä keskustelussa nämä tulivat jo esille osittain. Eli usein korostetaan sitä, että kuljetusmäärät ovat myöskin ilmailupuolella vähentyneet ja monet ilmailualan yritykset ovat ilmoittaneet, että tarjonta on vähentynyt. Jopa 15-25 prosenttia on tarjonta pienentynyt ja on merkille pantavaa, että nämä liikennevirrat ovat muuttuneet muun muassa siitä syystä, että ongelmat ovat aiheuttaneet näitä siirtoja tai muuttoja ja, ja olemme myöskin havainneet, että rahoituksellinen tilanne on muuttunut huomattavassa määrin ja sitten vielä strategiatasolla tapahtuneet muutokset. Ja se taas on johtanut siihen, että keskittyminen vahvistuu entisestään tulevaisuudessa. Tämän haluan näyttää teille vain siitä syystä, että haluaisin teidän tietävän, että mitkä alat liittyvät liikenteen tai ilmailuun. Kun katsotaan kriisiä ja tätä matkustajamäärien vähentymistä 15-20 prosentilla, niin se tietenkin vaikuttaa koko järjestelmään – Tämä on tutkimuksen tulos rahtipuolelta, mutta tämä osoittaa jo sen, että missä määrin eri toimijat vaikuttavat toisiinsa, rahoitukset, maksut ja päätökset koskien henkilöstön tulevaisuutta. Neste slide, aquilo que vos apresentamos é uh, as variáveis que, de facto, são determinantes para a explicação da evolução do transporte aéreo. E... Tässä on selitetty jotakin ilmailuliikenteen numeroista. mitä me voimme tässä vahvistaa. Se on vähän epäoikeudenmukaista näissä käyrissä, kun puhutaan tästä teollisuuden harrasta ja siitä, mitä me kutsumme myyntivolyymiksi kansainvälisessä lentoliikenne kokonaisvolyymissa. Meistä tämä on keskeinen tekijä silloin, kun puhutaan ilmailuliikenteestä, lentoliikenteestä, eli lentoliikenteestä. Mm, ehkä tästä on jo 50 vuotta, kun puhutaan, puhuttiin <clears throat> ilmailuliikenteen kasvusta, mutta meidän pitää ajatella myös sen nopeasti kehittynyttä kasvua ja meidän täytyy ajatella myös tä ja meidän täytyy myös muistaa ja ottaa huomioon teollisuuden kehitys ja volyymien kasvu. Seuraava kalvo. Neste slide, aquilo que podemos verificar é os fatores. Tässä on sitten vaihtuvuutta vuodesta 2008-2009 eri maantieteellisillä alueilla koko maailmassa. Me näemme, miten, miten tämä on vaikuttanut tuloihin per kilometri, miten, miten maantieteellinen sijainti vaikuttaa siihen, missä maassa lentokone tai alus on sijainnut. Se vaikuttaa siis kilometrituloihin Eli kuinka, minkälaista tonnistoa on kuljetettu. Tässä on otettu myös huomioon matkustajat ja tässä on otettu myös lentomatkustajien määrä per kilometri. Tässä on otettu huomioon väliaika 2008-2009. Ero on 7,3 prosenttia per matkustaja per kilometri koko maailmassa. Ja, eli tässä on 3,9 prosentin pudotusta – ja kun ajattelemme, mm, että tämä on aika huomattava pudotus. Näin ollen voimme sanoa, että meidän täytyy todella muistaa, että maailmalla on alueita, jossa kehitys on ollut suurempaa, jossa väestömäärä on suurempaa mutta meidän täytyy myös muistaa, että joillakin aloilla tämä prosenttiluvun pudotus on ollut pienempää, mutta meidän täytyy muistaa silloin, kun on kyse rahtilentoliikenteestä, missä pudotus on ei ollut ollut niin rajua, tai sitten jos ajattelemme matkustajaliikennettä, jos puhumme eh, rahtiliikenteestä, niin se on 20 prosenttia per tonnisto, niin ja matkustajaliikenteessä se on vain 7 prosenttia. On olemassa suuri, suuri ero näillä kahdella markkina-alueella, jos on kyse rahtiliikenteestä ja henkilöliikenteestä. Jos me ajattelemme näitä kahta markkina-aluetta, jos me haluamme sijoittaa nämä kaksi kuljetusmuotoa samaan, samaan koneeseen, jos on kyse sekakuljetuksesta, niin silloin meidän täytyy ajatella, miten voidaan tukea näitä kahta markkinasektoria, jos me sijoitamme nämä kaksi kuljetettavaa yksikköä samaan koneeseen. Tässä puhun meiten kasvusta 2000, anteeksi, vuodesta 1990 vuoteen 2000. No, meidän täytyy ymmärtää, kuinka tässä on aika suuri epäsuhta siinä, miten kasvu suhtautuu BKT. Meidän täytyy miten, muistaa, miten lentoliikenteen kasvu usein menee käsi kädessä BKTn kasvun myötä, mutta näin ollen meidän täytyy ajatella tätä tilannetta uudestaan. Saanko seuraavan kalvon? Kiitos. Meidän analyysissä on otettu huomioon monia ilmiöitä, joita on jo kirjattu ylös. Suurin osa niistä ei ole kriisin seurausta suoranaisesti, koska kriisin vaikutukset ovat paljon hitaampia näille kehityssuuntauksille. Meidän täytyy muistaa lentoyhtiöiden fuusioitumiset, pienemmät, pienemmät markkinat, jotka ovat luoneet erilaista strategiaa toiminnalleen. Miten nämä ovat voineet puolustautua tässä sektorin muuttumisessa kriisin seurauksena? Ja miten siellä on pyritty löytämään uusia resursseja, yksityistetty eri yhtiöitä – Tämä on yksi keskeisistä muutoksista, joita olemme todenneet ilmailuliikenteessä ja se myös heijastaa eroja eri maiden välillä tällä sektorilla. Jos ajattelemme fuusioita tai mitä lentoyhtiöt ovat hankkineet erilaista kalustoa, minkälaista on ollut pääomittaminen erilaisten kampanjointien yhteydessä eri jäsenvaltioissa, niin silloin voidaan ajatella, että meillä on myös alhaisten kustannuksen lentoyhtiöitä. Se on ollut hyvin, monissa maissa se on ollut hyvinkin onnistunut menestystarina. Eh, eh, e Halpalentoyhtiöt monissa maissa ovat olleet erittäin menestyksellisiä – mutta se on samalla myös synnyttänyt muualla toisaalla paljon <clears throat> lentoyhtiöiden kaatumisia. Tämä on toisaalta myös dynaaminen sektori, kuten on sanottu, mutta toisaalta on ollut paljon myös vararikkoja lentoyhtiöiden lopettamisia, fuusioiden lakkauttamisia, mutta meidän täytyy ajatella, että tässä voitaisiin kyllä olla ehkä vähän luovempia. Hallitukset, jäsenmaiden hallitukset eivät ole puuttuneet liian kovalla interventiopolitiikalla tähän. Meidän täytyy muistaa tämän lentoliikenteen erityispiirre. Se on myös vaikuttanut sen monimuotoisuuteen. Me monimuotoisuus ilmenee näissä monissa matkustajalentoyhtiöissä, halpalentoyhtiöissä. Näissä on monissa hyvin paljon ulkomaista pääomaa sijoittanut. Se on vaikuttanut sen dynaamisuuden kousuun, mutta toisaalta sitten taas mitalin toinen puoli, lentoyhtiöiden lopettamiset, mutta on syntynyt uusia yhtiöitä, mutta se ei ole kyllä työllistänyt lisää ihmisiä. Työttömyys on lisääntynyt tällä sektorilla, vaikka siellä on Toisaalta tällä sektorilla on syntynyt uusia yhtiöitä. E Tässä olemme nähneet, miten palkkoja on leikattu vuoden 2009 aikana. Helmikuussa SAS-yhtiöllä oli noin 23 000 virkailijaa. Toinen päivä elokuuta 1500 työpaikkaa oli vähentynyt SAIS-yhtiöllä. Samana vuonna meillä oli raportti 2000 työpaikkaa on menetetty Ryan Airiltäkin myös men, vähennetty työpaikkoja KLM Air Francellakin yhteensä noin 100 000 työpaikkaa ehkä menetetty yhteensä näissä kolmessa yhtiössä. Ja on koko joukko yhtiöitä, joihin työllisyystilanne on vaikuttanut erittäin vakavasti meillä on myös näitä halpalentoyhtiöitä, joissa myös työllisyystilanne on huono, joista ehkä kuuluisin on Ryanair. Kiitoksia. Me olemme yrittäneet ottaa esille kolme tärkeää asiaa. Ensinnäkin tässä ensimmäisessä sarjakkeessa tämä itse aihealue, ja se yritetään sitten liittää mahdollisiin seuraamuksiin ja niin sitten katsotaan, mikä vaikutus kriisillä on. Tässä muistiossa asiaa on selvitetty tarkemmin, mutta lähdetään liikkeelle tästä allianssista. Me olemme havainneet viime kuukausen ja vuosenkin aikana, että että todellista keskittymistä on syntynyt ja se saattaa johtaa sellaiseen riskiin, että markkinoita hallitsevat tietyt toimijat ja ehkäpä markkina-asemaakin käytetään väärin hyväksi ainakin tietyillä reiteillä. Ja me olemme havainneet kriisin myötä, että yritetään tietyissä yrityksissä ikään kuin uudelleen kapitalisoida tätä toimintaa ja se, jos mikä on omiaan keskittämään järjestelmää. Mutta kriisin seurauksenahan tämä on syntynyt. Meidän täytyy katsoa markkinoita uudestaan. Me tarvitsemme kriittistä massaa ja viimeisten kahden, kolmen, vuosineljänneksen aikana aloitetut ponnistelut ovat tukahtuneet esimerkiksi Frankfurtin tuttu tilanne oli yksi esimerkki. Ja sitten kun katsotaan julkisen sektorin roolia, on tietenkin selvää, että vastaavanlaisia tendenssejä on havaittavissa, niin kuin kerroimme, tämä third party handling market, se on osoittanut, että joissakin maissa halutaan avoimia markkinoita, mutta samalla kuitenkin on havaittavissa sellaisia pyrkimyksiä, jotka johtavat konsolidointiin. Markkinoita on tutkittu ja tutkimukset ovat osoittaneet, että kuusi, seitsemän ryhmittymää Euroopasta löytyy siinäpä kaikki. Ja sitten nämä rajat ylittävät yhteenliittymät ja haltuunotot. Tämä liittyy taas tähän ensimmäiseen kohtaan, eli pyritään vahvasti konsolidoituun toimintaan – Katsokaapas Lufthansan tilannetta. Lufthansahan yrittää toimia myöskin muissa yrityksissä sitä kautta saada konsolidointia aikaiseksi. Brussels Airlines on yksi esimerkki, mutta muitakin löytyy. Rahan tarve on suuri, mutta Lufthansa-strategia ei ole sama joka paikassa. Esimerkiksi kun katsotaan Swiss Airia, niin Brussels Airlines, Austrian Airlines ja muut toimivat eri tavalla. Ja tämä tarkoittaa selvästi sitä, että tässä on kyse tietynlaisesta verkottumisesta. Ja sitten mitä tulee halpalentomarkkinoihin, niin me olemme havainneet, että kun pienet toimijat ovat hävinneet markkinoilta, niin se on johtanut myöskin keskittymiseen. Eli meillä on muutamia suuria Air Berlin, EasyJet, Ryanair. Ja tämä on yhä enenevässä määrin havaittavissa. Ja ihan viime aikoina on ollut havaittavissa eräs tärkeäkin seikka, niin kuin Rosarios jo täällä totesi, tämä rajanveto halpalentomallin ja muiden mallien välillä on häviämässä. Kun katsotaan esimerkiksi Ryanairia ja sitä, että mikä on perinteisesti ollut halpa lentoyhtiö, Kyllähän Erkin täältä Brysselistä lentää Gran Canarialle, Teneriffalle ja muualle. Ja tätä tarkoittaa sitä, että taistelu muiden markkinoista on alkanut. Ja sitten konkurssitapaukset tulevien kuukausien aikana maksukyvyttömyys varmaankin tulee olemaan ta- tapetilla. Me tiedämme, että monilla yrityksillä ei ole riittävästi valuuttaa käytettävissä – Ja se taas johtaa mahdollisesti konsolidointiin. Se riski on aina olemassa. Ja se taas on omiaan johtamaan markkinoiden, markkina-aseman väärinkäyttöön. Ja sitten uudet markkinatoimijat. Varmaankin tulevaisuudessa tilanne muuttuu, eli että voidaan käyttää uudenlaisia strategioita, joilla pyritään vastaamaan tähän muuttuneeseen tilanteeseen, että uusia markkinatoimijoita tulee markkinoille. Kiitoksia. Eh, e eh, eh, um Tässä me voimme nähdä, kuinka, näistä, kuinka voimme nähdä yksin, yhden näistä kriittisimmistä tekijöistä lentoliikenteessä täh, lähivuosina. Tässä on kyse kaavioista ja lentoliikenteen päästöistä. Tämä oli ilmailuliikenteestä siis. Siihen pitää myös sisällyttää asia, joka on ihan yleisten etujen mukaista. Se on julkista, julkisten viranomaisten työsarkaa, mutta meidän täytyy muistaa myös, mikä on lentoliikenteen keskeiset elementit, eli miten se vaikuttaa tätä kestävän kehityksen, miten se vaikuttaa tähän kestävän kehityksen periaatteeseen, jota me kaikki tuemme. Sehän meidän täytyy kiihdyttää päästökauppasopimusten markkinoiden toteumusta Meidän täytyy toimia sillä tavalla, että sen sovellutus tuntuisi kourin tuntuvasti näissä halpalentoyhtiöiden toiminnassa sillä tavalla, että se olisi todella merkittävämpi. Tämä merkitys ja sillä olisi myös kauaskantoisempia seuraamuksia. Uuden teknologian myötä meidän täytyy muistaa, miten me haluamme puolustaa olemassa olevia omia, jos ne vielä ovat omia kansallisia lentoyhtiöitämme. Meidän täytyy myös muistaa, miten mer- lentoyhtiöiden mer- markkinat toimivat kriisitilanteissa. Rahtiliikennemarkkinat ovat täydessä mullistuksessa tänä päivänä. Ja Yksi kriisin seurauksista näkyy sillä tavalla, että ilmailusektori on tajunnut sen aika nopeasti, mutta meidän täytyy muistaa, miten kriisi on vaikuttanut rahtiliikenteen, rahtiilmailuliikenteessä. Se on ehkä kaikista tuntuvin ja näkyvin piirre. Eli miten tämä kriisi on vaikuttanut rahtiliikenteeseen lentoliikenteessä, koska tässä on myös otettu huomioitu, että huomioon se, että rahtiliikenne on yksi neuvotteluosapuoli, yksi toimija ilmailuliikenteessä. Siellä on myös erikoisrahtiliikennettä, on, on lentoyhtiöitä, jotka pyrkivät yhdistämään nämä kaksi kuljetusmuotoa. Eli pyritään saamaan tältä sektorilta mahdollisimman suuri hyöty, jotta voitaisiin samalla rahoittaa joitakin lentomatkustajamarkkinoita, joissa nämä ää, yhtiöt voisivat kilpailla todella hyvin halpalentoyhtiöiden kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että kriisi kiihdyttää strategioiden soveltamista ja se samalla se vaikuttaa siihen, että talouden toimijat pyrkivät myös keskittämään taloudellista toimintaansa. Tämä keskittyminen vaikuttaa todella myös markkinoihin ja sillä se tarkoittaa siitä, että tämä kriisin myötä uusi strategia menee pidemmälle kuin mitä olivat klassiset lentoliikenteen rajat. Tässä on, voi huomata, kuinka halutaan todella hyödyntää ulkomaista pääomaa, kuinka se on tullut kansallisiin lentoyhtiöihin. Tässä on kyse suuresta keskittymisestä. Luvut ovat suuria, ryhmät ovat hyvin vahvoja, voimakkaita ja näin ne pystyvät hallinnoimaan suuria lentoverkostoja ja niillä on todella dominoiva, hallitseva asema lentoliikenteessä. Ja näin heidän, niiden harjoittama strategia on myös dominoivaa. Eli tässä täytyy pyrkiä löytämään valvova rooli, sillä tämähän on paljon näkyvämpää näiden, näiden taloudellisten toimijoiden markkinastrategia. Meidän täytyy harjoittaa todella valvontaa näillä lentoyhtiömarkkinoilla. Eli mitkä ovat tämän ensimmäisen tutkimuksen lopputulokset, kun ilmailuliikenne elää tässä suuressa käymistilassa ja mullistuksessa, niin meidän täytyy muistaa, mikä on tämän sektorin teollisuus, teollisuussektorin rooli niin kyllä se on aika dynaamisesti lähtenyt liikkeelle. Meidän täytyy tajuta, että meillä on kyllä säätelijän rooli hyvin järjestelmällisesti. Eli meidän täytyy harjoittaa valvontaa ja antaa sanktioita silloin, kun siihen on aihetta. Jos me jos emme harjoita täydellisesti, me jos ei harjoiteta täydellisesti valvontaa toimintaa eikä sovelleta säädöksiä lainmukaisesti, niin silloin tämä ehdotus ei ole tarpeellinen. Eli tässä on tämä kriittinen askel, eli tämä valvominen. Valvominen on todella kriittinen, tärkeä tekijä, ja sen takia me pyrimme myös valvomaan tätä valvomisen toteutumista. Eh, Sen takia meidän täytyy pyrkiä välttämään, että useat markkinat tai alimarkkinat tai alihankkijat eivät pääse eh, liiaksi valloin. Sen takia tämä, tämä valvova strategia, taloudellinen toimija, taloudellinen tekijä, taloudellinen agent, agentuuri on erittäin tärkeä. Se on hyvin luonnollista tässä tilanteessa. Tämä on todella välttämätöntä. Meillä pitäisi olla todella kykyä valvoa tätä lentoliikenteen säännöstöä. Meidän täytyy laatia suosituksia, jonka mukaan voidaan valvoa näitä lentoliikennemarkkinoita, ilmailuliikennettä – meidän pitää saada tarpeeksi informaatiota. Meidän täytyy myös seurata tutkimus- ja tuotekehittelyn etemistä. Meidän täytyy olla jatkuvasti yhteydessä tämän alan teollisuussektoriin, jotta voidaan todella luoda hyvät perspektiivit, hyvää sääntelyä, hyvää valvontaa, jotta kaikki tämän alan toimijat noudattaisivat samoja käytännesääntöjä. Tällä Tällä tavoin haluaisin lopettaa tämän esitykseni. Kiitos huomiostanne ja kiitos siitä, että olette osoittanut kiinnostusta tähän ja olen valmis vastaamaan kysymyksiin. Thank you very much. Alcadroy. Kiitoksia, herra Alcadroy. Kiitos. kiitoksia, herra puheenjohtaja. Niin, eihän minulla ollut aikaa lukea tätä tutkimusta se vaatii oman aikansa, mutta kolme huomiota. Pitääkö paikkansa, että nykyinen kriisi on voimakkaampi kuin se vuonna 2008, miten se vaikutti vuonna 2008 ilmailuun ja sen kriisiin. Ainakin näillä kalvoilla oli luettavissa, että olisimme ylittäneet tämän aallon pohjan, vai miten tämä kuvio täytyy tulkita? Sitten toinen kysymys, kun katson näitä lukuja, niin ilmeisesti tässä on olemassa tiettyjä poikkeu, poikkeusalueita, ainakin kun katsotaan lukuja vuosilta 2008-2009. Tarkoittaako tämä sitä, että kasvu on luonnollista, eli kotimarkkinat ovat kasvaneet vai vaikuttaako tähän se, että houkutellaan transitmatkustajia? Siinä toinen niin Sitten kolmas huomio. Päätelmissänne totesitte, että keskittyminen on se olemassa oleva riski ja että sillä voi olla epämiellyttäviä vaikutuksia, mutta minä luulin, että tilanne olisi sellainen, että meillä on olemassa nämä kolme suurta klusteria ja sitten vielä muutamia halpalentoyhtiöitä, jotka kasvavat kasvamistaan. Kuinka monta toimia tarvitaan, että voidaan puhua hallitsevasta markkina-asemasta? Kolme, neljä, viisi? Onko se liian vähän? Voidaanko sen työskennellä tehokkaasti? Eli milloin komission pitää puuttua peliin? Ehkäpä voisitte vastata näihin alustaviin kysymyksiin. Ja jotain varmaan selviää myöskin, kun muisti on perehtyy vähän seikkaperäisemmin. Kiitos, otetaan kaksi kolme peräkkäin. Herra Grosch. Niin, minä olen juuri siinä tilanteessa. Tämä ei ole mikään kohtelisuuskysymys haluaisin aloittaa kysymyksille, joka meidän täytyy täällä valiokunnastakin vastata. Millaisena pidätte tätä slot-sääntöä liittyen tähän analyysiin, jonka teitte? Edessämmehän on ehkä kysymys, että tämä periaate, joka meillä ennen oli, jota muutettiin kriisien takia, pitäisikö meidän pitää sitä kiinni vai eikö meidän pitäisi tehdä sitä? En tiedä, onko tämä nyt oikea hetki saada hyvää neuvoa tähän asiaan. Toinen kysymys liittyy keskittymiseen. Se menee samaan suuntaan kuin kollega Said Al-Kadravi sanoi. Te sanoitte äsken, että tietenkin on kehiteltävä välineitä voidakseen tunnistaa ovatko markkinat ehkä vääristyneet tai onko markkina-asema liian hallitseva. Millaista välineistä puhutte? Onko kyse siitä, että katsotte markkinoita tietyillä alueilla tai katsoitte tiettyjä lentoreittejä? Tämä saattaisi aiheuttaa ongelmia Euroopassa vai näettekö asian toisin? Ja viimeinen kysymys on, kun katson halpalentoyhtiöiden kehitystä sekä mikä kohtee, koskee lentokoneita että matkustajia, niin tulevaisuus näyttää valoisammalta halpalentoyhtiöille kuin muille yhtiöille. Vastaako tämä myös teidän analyysianne vai ei? Foster. Ja viimeisimpänä kollega Foster. Thank you, Chairman. Uh, thank you to our... Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia esittäjillemme se, että annetaan näin asia, yksityiskohtainen asiakirja valiokunnalle ja sitten puhutaan siitä 20 minuuttia ja sitten meidän pitäisi kommentoida, niin ei tämä kyllä ole tapa toimia. Jos katsotaan nyt todellisuutta, ja olen pahoillani tällainen yksityiskohtainen, mutta sivulla 29 on eri lentoyhtiöiden lista ja sitten siellä on British Airlines ja se on oikeastaan British Airways, minä tiedän sen, koska olin siellä pitkään töissä No, katsotaan nyt, missä tilanteessa me olemme. Se, mitä me, minkä me tiedämme, huolimatta kaikista tilastotiedoista, minä olen nyt yli 30 vuotta ollut alalla. Jos katsotaan lentokenttiä Euroopassa, niin meillä on noin 105 miljoonaa matkustajaa vähemmän kuin 2008. Ja tiedämme, että kaikkein parhaimmatkin tehokkaimmat lentoyhtiöt, jotka valvovat kustannuksia, niilläkin on ongelmia. Öljy, hinnat ovat hiukan laskeneet, mutta viime vuonna ne olivat aivan kauhistuttavat ja laskut lentoyhtiöillä olivat miljardeja. Meillä on tilastotietoja. Mikä teho, tulos tällä on? Mitä me täällä teemme poliitikkoina. Vaalipiireissämme meillä on lentoyhtiöitä, lentokenttiä, meillä on matkailua, meillä on tuotantoa lentokenttiä varten ja koko tämä tuotantoketju murtuu. Ja tämä on pahin tilanne vuoden 1974 öljykriisin jälkeen. Tämä on minun muistukuvani lentoalalta. En nyt halua vain musta kuvaa maalata, mutta tämä on todellisuutta. Se, mistä olen aivan samaa mieltä kanssanne, me emme voi ottaa käyttöön rankaisevaa lainsäädäntöä ainoastaan Euroopassa, joka tulee sitten haittaamaan meidän teollisuuttamme Euroopassa niin, että ne yrittävät kilpailla niin, että niiden yksi käsi on sidottu. Kun komissio pohtii ehdotuksia, niin tämä on pidettävä huom- mielessä. Olen siis maininnut tuotantoketjun, olemme katsoneet turvallisuutta ja kustannuksia, olemme katsoneet nesteitä ja kustannuksia, lentokenttiä ja kustannuksia, kustannuksia ja kustannuksia. Samalla katsomme teo, talouttamme ja tiedämme, että menetämme työpaikkoja tuotantoteollisuudessa ja muualla. Miten me pääsemme ulos tästä tilanteesta? Nämä ovat ne haasteet, jotka ovat edessämme, mutta minä en pidä ota tätä asiaa mitenkään kevyesti. Tämä on erittäin huolestuttava, erittäin huolestuttava, koska ilmailualan sosioekonominen vaikutus on valtaisa, eh, se miten se vaikuttaa talouksiimme, Eurooppaan ja kilpailukykyymme muun maailman kanssa. Ja otan esille myös rahtin. Eh, aina vain ajatellaan matkustajaliikunnetta, mutta 80 prosenttia tuotteista kuljetetaan ilmateitse. Tämä on otettava huomioon. Meidän on tarkasteltava tätä ja olisi hyödyllistä, jos tulevaisuudessa voisimme saada ennakkovaroituksia. Sitten voisimme rakentavimme käydä keskustelua tästä ja tarkastella näitä avainaloja ja me liikennevaliokuntana voisimme kommentoida. Kiitoksia. Like Haluaisitteko vastata näihin kolmeen ensimmäiseen kommenttiin ja sitten kuullaan vielä muutama lisäkommentti. Ensimmäinen kysymys. Se liittyy tähän viimeiseen Rova Fosterin puheenvuoroon. Tässä onko tämä pahempi kriisi kuin edellinen? Kyllä se on, koska sillä on paljon kielteisemmät vaikutukset kuin mikä tahansa aikaisempi kriisi, jota olemme eläneet monista syistä johtuen. Ei se johdu vain siitä, että se on niin valtaisa tai se, että se vaikuttaa moniin toimijoihin, tekijöihin monilla yhteiskunnallisilla aloilla, mutta siihen liittyy ennen kaikkea taloudelliset tekijät. Se koskettaa lentoyhtiöitä, se koskettaa, ravistelee näitä yhtiöitä siinä vaiheessa, kun ne eivät vielä ole vielä selviytyneet edellisestäkään kriisistä. Eli tässä on pieni lumipalloilmiö käsillä. Edelliset, kriisit, edelliset yhtiöt vielä pyrkivät pääsemään pois edellisestä kriisistä. Eli meidän täytyy tässä myistää, että markkinat ovat vähän eri lailla muotoutuneet. Tämä supply change oli vielä tuolloin yhden yrityksen varassa. Meidän täytyy muistaa, että ne alkoivat tuolloin synnyttää kolmannen tai neljännen luokan toimijoita. Eli silloin oli kyse, oli kyse Äh, toimittajista, jotka äh, olivat jossain mielessä alihankkijoita tai olivat myös toimittajia, valmistajia. Äh, eli näin tämä vaikutti muis, muihin tämän teollisuuden alan erikoistumissektoreihin. Eli tämän talouskriisin vaikutus on paljon laajemmalle levinnyt, se on paljon intensiivisempi vaikutukseltaan toistan, koska se vaikuttaa lentoyhtiöihin, jotka vielä, jotka tuolloin pyrkivät selviytymään hengissä edellisen kriisin vaikutuksista. Ja se on myös hyvin laaja, koska toimijat ovat paljon laajemmalta sektorilta. Tämä kriisi on ehkä kaikista laajin, jonka olemme ikinä koskaan kokeneet. Ehm, wat, wat de tweede en derde vraag... Eh? Tähän toisen ja kolmanteen kysymyksen, eli lähi -Itä. Mitä siellä tapahtuu? Muutama kuukausi sitten kävimme molemmat Abu Dhabissa ja siellä panimme merkille, että siellä toteutetaan hyvin aggressiivista politiikkaa, kun katsotaan Etihad-tyyppisiä yhtiöitä. Ne ovat aktiivisia, laajentavat jatkuvasti omaa mm, verkostoaan ja se voi olla yksi vaihtoehto sellaiselle toiminnalle, jos ei ole käteistä käytettävissä. Ja kun katsotaan kahta suurinta yhtiötä. Etihad ei ole niin aggressiivinen kuin Emirates, mutta Etihadilla on paljon käteisvaroja Emiraatilla taas varat ovat vähenevässä ja jatkossa tämä tilanne tulee korostumaan. Abu Dhabi ja Dubaissa, ehkä jossain määrin myöskin Katarissakin tämä tilanne on vastaavanlainen, mutta tämä on hyvin aggressiivista politiikkaa. Ja mitä tulee sitten keskittymiseen, niin tehän sanoitte, että tässä on olemassa kolme keskeistä blokkia, niin heräsi kysymys siitä, että monniako alliansseja tässä voisi jäädä henkiin. Kuinka monet, suu, kuinka monet jäävät jäljelle? No kolme. Luvut osoittavat tämän, mutta ne eivät kuitenkaan kerro kaikkea, sillä jos haluat markkina-aseman olevan hyvin vahvan, niin silloin et voi mm, toimia vahvasti kaikilla reiteillä, vaan vain ainoastaan tietyillä valituilla reiteillä. Niin, ilmeisesti nyt tarkoituksena käydä nämä järjestyksessä läpi vai ei, vai ei joten teidän vuoronne. Brief as possible. Niin pyytäisin tätä puhumaan mahdollisimman lyhyesti, koska täällä on vielä lisää ihmisiä, jotka haluavat puheenvuoron. Ehm, de disrupção eh, relativamente ao passado da indústria de transporte aéreo. E porquê? No niin, jos ajatellaan eroa, joka vallitsee sisämarkkinoiden ja muiden markkinoiden välillä, niin silloin meidän pitää ajatella, miten <clears throat> lentokentät voivat vaihdella maasta toiseen. Tämä on se tuote, jota voidaan myydä, myydä myös, ja se on aika radikaali muutos ilmailualan teollisuudelle, ja se on myös tärkeä lentokenttä teollisuuden alalle – Tämä on tärkeä kaupallinen tekijä myös eurooppalaisessa politiikassa ja se on tärkeä myös sääntöpolitiikassa ja se on erittäin terve piirre. Ja sitten näihin kahteen muuten kysym- kysymykseen, niin keskittyminen ja tämä strateginen toimintamalli, tämä on havaittavissa myöskin meriliikenteen puolella kun katsotaan markkinaosuuksia, niin se osoittaa jo tietyillä reiteillä, mikä on tilanne. Katsotaan säännönmukaisuuksia ja muita kysymyksiä. Ja tietenkin myöskin hinnoittelulla on merkitys, eli millä tavalla hinnoitellaan. Ja kysymys koskee näitä halpalentomarkkinoita. Onko tämä poikkeava osa-alue? Ei ole henkilökohtainen näkemykseni näin on. Se ei löydy tästä muistiosta, mutta jos katsotte Ryanairin harjoittamaa menetelmää, niin Ryanair-malli on muuttumassa ja se vaikuttaa tilanteeseen. Mehän tiedämme, että uusia sopimukseen laitettuja Äh, lisäyksiä siinä ollaan tekemässä. Se vaikuttaa tietenkin hinnoitteluun. Ja sitten mitä tulee tähän kollega Rosarsion, Rosarion esittämään kysymyksen, onko tämä pahin kriisi? No sitä en voi vielä sanoa, mutta jos nyt katsotaan markkinoita ja niiden kehittymistä 30 viime vuoden aikana ja vuonna 2001 tapahtui aivan todellinen muutos – Eli kasvu vuoden 2001 jälkeen oli sama kuin, samalla tasolla kuin ennen vuotta 2001, mutta me emme ole kuitenkaan samaa mieltä siitä, että onko vuonna 2008-2009 jälkeen syntynyt kasvu samalla tasolla samanta, samaa kerrota käyttäen kuin aikaisemmin voimassa ollut kasvu. Mutta mehän tiedämme, että silloin kun taloudessa toimii tai talous jyllää, niin silloin myöskin kuljetuskapasiteetit ovat kohdallaan. Kiitoksia. Arva Duran. Euh, Puheenjohtaja, tämä tutkimus tulee juuri erittäin hyvään aikaan ennen Kööpenhaminan huippukokousta, ennen keskustelua valkoisesta kirjasta, joka on ihan lähipäivien asia. Se on erittäin mielenkiintoista perehtyä tähän kaksi kysymystä lyhyttä kysymystä koskettavat erityisesti keskittymistä. Yleensä ehkä tämä on vähän hölmökysymys, en ole mikään ekonomisti, mutta tuntuu, että tämä sektorin liberalisoiminen tarkoitti ennen kaikkea sitä, että suuret julkiset monopoliyhtiöt eivät enää olisi ainoita toimijoita, vain että tältä voitaisiin monipuolistaa ja sinne saataisiin myös yksityisiä tekijöitä, mutta nyt nähdään, että nämä yksityiset monopolit jylläävät markkinoilla. Ehkä on kyse vain tietystä maailman alueesta tai tietystä reitistöistä mutta, tai että maan maailman alueet on jaettu vähän eri tavalla, mutta on tehty ehdotuksia seurannasta ja valvonnasta, mutta ei missään sanota, mitä mallia halutaan. Halutaan seurantaa, halutaan seurata markkinoiden kehittymistä, keskittymistä, mutta ehkä tämä on ihan päinvastoin, mitä silloin haluttiin, kun pyrittiin liberalisoimaan, haluttiin saada pieniä toimijoita, jotta saadaan parempaa laatua, parempaa hintatarjontaa, hintapolitiikkaa käyttäjille, kuluttajille, matkustajille. Minä tässä mietin, eikö onko tämä ihan normaalia, jos nyt voi todeta, että keskittyminen on lisääntynyt, mutta toisinpäin kuin haluttiin? Eli mitä mallia tässä halutaan lyhyille reiteille, pitkille reiteille, keskipitkille reiteille, mihin me linjaamme nyt markkinoidemme toiminnan vai pyritäänkö tässä vain juoksemaan hevosen perässä ja ottamaan juokseva juna kiinni? E, tämä on ehkä vähän kokonaisvaltainen kysymys. Vice President Riquet. Varapuheenjohtaja Rike, olkapa Yes, je, je souhaitais poser la même question. Minä halusin tehdä prikulleen saman kysymyksen kuin kollega Grosch, koska ei vastattu tähän keskeykseen kysymykseen näistä, 30 octobre. näistä sloteista. Eli miten voidaan uudelleen ajantasaistaa tämä säännöstö, jotta voidaan ottaa takaisin se menetetty aika, kun on eletty kriisissä, koska tämä nykykriisi on hyvin kourin ja tässä päivässä oleva. Eli minä haluaisin esittää saman kysymyksen kuin edustaja Grosch, eli 31. päivä lokakuutahan tämä toimenpiteen, toimenpiteen piti toteutua, jolle ne rehdy. Oli se käytä tai häviä lauseke, eikö niin, edustaja Meissner? Niin, kiitoksia. Minäkin voin puhua ihan lyhyesti, koska monet asiat on täällä jo mainittu. Meidän asiat tarkasteltava paremmin, sitten voimme käsitellä sitä läheisemmin. Kriisin kautta monet liikennevälineet ovat kärsineet, eivät vain lentoyhtiöt, ja nyt odotetaan E, että sen jälkeen kun alopohja on saavutettu, niin tilanne menee paremmaksi. E, tämä koskee sekä matkustajaliikennettä että rahtiliikennettä. Se, minkä minä nyt huomasin, samoin kuten saitkin huomasi, on lähidän kehitys. E, siellä sanot, pannaan hyvin paljon rahaa lentoyhtiöihin, jotka kilpailevat meidän kanssamme. Me haluamme jär- toimivaa eurooppalaista lentoliikennejärjestelmää, haluamme myös halpalentoyhtiöitä, emme vain halua, että eurooppalaiset häviävät muuhun maailman suhteen. Mitä ehdotuksia teillä on, koska muuten vaikuttaa siltä, että esimerkiksi emiraattien lentoyhtiöt ostavat täältä osuuksia ja vaikeuttavat eurooppalaisten lentoyhtiöiden elämää. Tämä näyttää olevan pelkonne. Onko teillä ideoita, onko teillä toiveita meille? Thank you. Finally from me one... Kiitos. Ja sitten oma kommentti ja kysymykseni. Ensinnäkin kommentoisin sitä, että tämä muistio on aika lailla lentoyhtiö keskittynyt. Täällä viitataan lähinnä näihin menetettyihin työpaikkoihin. Tässähän sanotaan, että talouskriisin vaikutukset EUn lentoliikennesektoriin, joten kyllä tässä on tietty ero. Täällä viitataan enemmänkin lentoliikenteeseen, mutta ei välttämättä niinkään alihankkijan puoleen ja muihin lentokenttähenkilöstöön ja muihin. Mutta sitten seuraavainen kysymys. En ole tietenkään lukenut tätä muistiota, mutta herää kuitenkin kysymys, että onko vaarana se, että Lufthansa ja Star Allianceista tulee hallitseva markkina-asema? Eli että he muodostuisivat erityisesti Euroopassa tällaisen hallitsevan yhteen liitteytymän. Okei. Okay. Um, vraag van, van mevrouw Durand. Niin, kollega Durandin esittämään kysymykseen. Niin jatkan siitä, mitä sanoin. Kun katsotte, liberalisointia se perustui tiettyihin olettamuksiin ja niin olen samaa mieltä kanssanne että me emme ole päässeet tähän oletettuun tulokseen. Tämä pätee siis liikennesektori, lentoliikennesektoriin, mutta vastaavanlaisia trendejä on havaittavissa muillakin sektoreilla. Eli onko tulevaisuutta silmällä pitäen jotain mallia tarjolla? Sanoisin, että meidän täytyy tietyillä aloilla puuttua pelin, toisella taas ei, mutta meidän ei tulisi tietenkään kaikkea pyritä, pyrkiä ohjaamaan. Me tarvitsemme tällaista sekajärjestelmää, mutta meidän täytyy tarkkaan katsoa, mitkä ne ongelmat ovat, ja näin pääsenkin tähän toiseen esittämäni kysymykseen. Kriisi kun alkaa, niin se yllättää kaikki, mutta me katsomme jälkeenpäin katsomaan, että onko olemassa mitään indikaattoreita, jotka olisivat aikanaan antaneet viestiä siitä, että muutaman kuukauden kuluessa saattaa tällainen kriisi syntyä. Mutta tämä onnistuu vain ainoastaan, mikäli tällaisia indikaattoreita on käytettävissä. Eli tällaista yhtä ainoa mallia niin sellaista ei ole olemassa. Entendo, No niin. Kysymys liittyi, että käytetäänkö sääntöjä vai eikö. Tämä sääntö ei ole tehokas, koska kriisi on niin vähäkös. Tämä slothan on tämä instrumentti, joka oli ihan väärä. Se nimenomaan jumitti markkinat. Jos, on, jos ajatellaan lentoliikenteestä, rahtiliikenteestä, niin silloin meidän täytyy tajuta strateginen merkitys. Jos ajattelemme kriisitilannetta, niin silloinhan lentoyhtiöt eivät voi harjoittaa tätä strategiaa taloudellisessa hyötymielessä. Sen takia meidän täytyy muist- pitää mielessä kriisiskenaario, koska se on hyvin tehokas kontro- kontrolliväline. Niin, kysymys, onko kriisi ohi? Tämä nyt on henkilökohtainen suora vastaus, ei ole. Joka päivä on nähtävissä indikaattoreita sekä ilma- että meriliikenteen saralla. Joskus tuntuu siltä, että olemme saavuttaneet alon pohjan, mutta useimmiten näin ei ole. Ja kun katsotaan vanhojakin indikaattoreita, niin ei voida sanoa, että tilanne olisi muuttumassa. Jonkinlainen tunne tästä muutoksesta oli olemassa. Me toivoimme, että joulu ostokset aiheuttavat jonkinlaisen rykäyksen tähän kansantaloudelliseen tilanteeseen, mutta se ei kuitenkaan näin tule olemaan. Tämä nyt on henkilökohtainen näkemykseni, mutta keskustelin myöskin Etihatin edustajien kanssa ja eräs henkilö oli hyvin vahvasti vakuuttunut siitä, että tämä pääoman rakenne on kaiken A ja O. 5-10 vuotta sitten sitten monet eurooppalaiset lentoyhtiöt katsoivat Aasian suuntaan. Singapore, Singapore Airlinesin suuntaan katsottiin ja nyt olemme vähän ajautuneet vastaavanlaiseen tilanteeseen. Eli katsotaan juuri sitä, että sinne päin missä muutoksen takana olevaa valuuttaa on käytettävissä. Kiitoksia. Mitä tulee täystyöllisyyteen, niin silloin ei tilanne ole hyvä. Mikä nyt tapahtuu. Eli seurauksena on se, että lentoyhtiöt synnyttävät työttömyyttä. Ja tässä tilanteessa nämä työpaikat taas aiheuttavat uusia neuvottelutilanteita, koska logistinen tilanne lentoasemilla ei myöskään ole tyydyttävä. Nämä neuvottelut vaikuttavat siihen, että kriisin, kriisi, kriisi on synnyttänyt lisää työttömyyttä. Meidän täytyy sanoa, että tämä vaikutus on ehkä jakautunut paremmin tässä aikajanalla, mutta tänä päivänä ei ole minkäänlaista valvontaa, ei ole mitään konkreettista tietoa siitä, mikä on työllisyyden tilanne, miten työllisyys tai tilanne mahdollisesti kehittyy tässä mm, ketjussa koko teollisuussektorilla. Lufthansa. Ja sitten viimeisimpään kysymykseen Lufthansan ja Star Alliancein eh, dominoivaan asemaan sanoisin, että ei. Meillä on olemassa nämä kolme blokkia. Tarkoituksena on pitää tämä kokonaisuus tasapainossa. Tämä on tärkeä asia. Mutta toinen ilmiö on pidettävä mielessä nimittäin se, että Tällainen star-blokki ei ole missään nimessä homogeeni. Sen sisälläkin on olemassa sisäistä kilpailua. Eli kun joku lähtee Brysselistä Chicagoon, tilanne tulee muuttumaan, mutta tällä hetkellä tilanne on vielä se, että voi käyttää äh, Lufthansan lento Frankfurtin kautta Chicagoon tai sitten Unitedin Eh, kyydissä Washingtonin ja sitä kautta Chicagoon. Eerste blad op het eerste screen te komen. Dus daar gaat altijd Eli kilpailu tulee olemaan jatkossakin olemassa, paitsi jos yhdessä kolmessa, kolmesta suuressa blogista tai allianssissa tämä eh, määrävä markkina-asema vahvistusi entisestään. Because it was a Minun huoleni on, että koko tämä asia jumiutui, koska kyse oli maaravan markkina-asena ja aikaa Star Alliance kerää slotteja kaikilla lentokentillä. No, kuulen kyllä, mitä sanotte. Tämä on kysymys, jota meidän on tarkasteltava. Se on minun henkilökohtainen mielipiteeni. Kiitoksia oikein paljon tästä. Kiitoksia siitä, että esittelitte kertomuksenne ja vastasitte jäsenten kysymyksiin ja sitten kun jäsenet ovat lukeneet sen, he varmasti voivat ottaa teihin yhteyttä ja esittää kysymyksiä ja äm, sitten äh, voitte niihin vastata. Ennen kuin jäsenet täältä katoavat, niin herra Alkadrui, meillä on kyllä muita asioita vielä. Edustaja Fosterilla on äh, yksi muu asia, samoin puheenjohtajalla. Ähm, niin, älkää lähtekö liian aikaisin. Me olemme olleet täällä jo hyvin pitkään. Ihan nopeasti halusin ottaa tämän asian esille puheenjohtaja, koska tämä koskee vaalipiiriläisiämme. Ja sen kohteena on va- varmaan espanjalaiset ystävämme ja se liittyy rekkakuskeihin. Olen pahoillani, täällä ihmiset käyvät henkilökohtaisia keskusteluja. Voisitteko ehkä olla hiljaa hetken? tämä ei koske eri, ainoastaan Ison-Britannian rekkakuskeja, vaan myös muita, kun he ovat Espanjassa. Meillä on ollut sellaisia tapauksia, että meidän rekkakuskimme ovat, on pysäytetty. He ovat saaneet äh, sakkoja tuhansia euroja liittyen äh, ajopiirturiin. He eivät ole saaneet jatkaa äh, matkaansa ennen kuin he ovat maksaneet sakon. Sitten kun ajopiirturit on tarkastettu, on huomattu, että niissä ei ole ollut mitään vikaa. Joten tällaista ilmeisesti tapahtuu varsin usein. Mitään vetomusmenettelyä ei ole. On otettu yhteyttä Ison-Britannian suurlähetystöön, koska heiltä pyydetään tuhansia euroja. Mitä voimme tehdä, he kysyvät. Tätä ongelmaa ei ole muissa maissa. Tämä on nyt ilmeisesti aika suuri ongelma ja otan tämän esiin täällä valiokunnassa. Ehkä me voisimme tarkastella tätä ja katsoa, tapahtuuko tällaista muuallakin. Ehkä espanjalaiset kollegamme voisivat esittää kysymyksiä, koska me tarvitsemme tasa-arvoisen pelikentän, kun rekkamme kulkevat ympäri Eurooppaa ja rekakuskeja on kohdeltu kohdeltava tasa-arvoisesti. Kiitoksia. Thank you. Well, if you can give us the... Kiitoksia. Jos voisitte antaa meille vähän enemmän infoa, niin sihteeristö voi sitten hoitaa asiaa. Katsotaan, mikä on sitten kannanotta ollapa Espanjan pysyvän edustustonkin yhteydessä. Ja Espanjahan on tammikuusta alkaen puheenjohtajamaa. Joten jos antaisitte sihteeristölle vielä vähän enemmän infoa, niin eiköhän jonkinlainen kirjoma saada laatittua. Sitten toinen asia on oma huomioni. Niin muistuttaisin teitä siitä, että meripiratismista puhumme kollega Hudsonin kanssa 16. marraskuuta kello kolme alkaen. Valiokunnan jäsenet ovat tervetulleita tähän keskustelutilaisuuteen. Ja ehkä muistatte, että eräs kollegamme kävi tässä yhteisen operaation päämajassa. SEDE-valiokunta pyysi meidät mukaan mehän pyysimme aikanaan CD valiokunnan kautta myöskin korkeudessa vieraita meidän kokouksemme, joten tämä nyt vastavuoroisuuden nimissä on tapahtunut, joten jos haluatte olla paikalla, niin tervetuloa vaan. Ja onko muita asioita ilmoitettavana? Jos ei, niin kiitokset tulkeille tekemästäne työstä ja kiitokset myöskin niille, jotka eivät ole enää täällä paikalla. Täällä on ollut sekä oikeita tulkkeja että myöskin salin puolella viittomakielen tulkkeja. Kiitokset heillekin tekemästään työstä ja näihin sanoihin päätän kokouksemme. Kiitoksia.